Good morning, ladies and gentlemen. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Tiedän, että jotkut teistä tulivat varhaisen aamun kokouksesta tänne. Kiitos oikein paljon kokouksen järjestäneille ja osallistuneille, että niin innokkaasti osallistuitte tänään aamulla. Ja toivon, että voimme hyväksyä luonnoksen pari muutosta. Karasin ehdotus Refitistä – ja kolmikantaneuvotteluiden tulos edustaja Jakonsaaren mietinnöstä, joka koskee yhteistyötä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitettomasta soveltamisesta, on molemmat siirretty seuraavaan kokoukseen, eli esityslistaluonnoksen kohdat 5 ja 6. Siksi myöhemmin esityslistalla esiintyvät siirtyvät eteenpäin käsittääkseni aikaisempaan kohtaan. Siis käsittääkseni asianosaisille on tästä kerrottu. Puheenjohtajan ilmoitusasiat. Muistutamme, että tätä kokousta voi seurata netistä. E-meeting-sovellus on voimassa ja nyt sähköisen allekirjoituksen kautta voi laittaa nimensä tarkistuksen alle Toivon, että tämä ei tarkoita sitä, että teette tarkistuksia. Enemmän tarvitsemme hyvänlaatuisia tarkistuksia, meni tähän ainoastaan lisää. Joten laatu on tässä tärkeää, mutta me olemme kokeilleet tätä sähköisen allekirjoituksen käyttöä. Toivottavasti se on hyödyllistä. Kaksi uutta työntekijää sihteeristössä. Peter Chong, joka ei ole paikalla tänään. Hän on ollut viiden kuukauden ajan neuvostossa, joten hyvä, että saadaan Peter tänne takaisin. Ja kuullaan, mitä kokemuksia hänellä on neuvoston puolelta. Raskevic joka on uusi hallintovirkamies. Virkottakaa vaan noin. Kiitos, että tulitte meitä auttamaan hallinnollisissa tehtävissämme. Ja näkemiin ja kiitos Joanna Epak joka on lähtenyt EP-rässään. Hyvä, että se kasvaa. Ja varmasti ylläpidämme läheisiä suhteita tähän valiokuntaan. Ensimmäinen varsinainen kohta on Birgit Colin Langenin päivitys paketti matkoista eilisestä kokouksesta. Birgit. Birgit. Haluatko päivittää tietojamme eilisiltaisen kolmikantaneuvottelun jälkeen? Kiitos. Vielen Dank, Frau. Niin, paljon kiitos, kiitos puheenjohtaja. Meillä oli eilen illalla ensimmäinen trilogi direktiivistä. Tämä oli hyvin rakentava vuoropuhelu erittäin miellyttävässä ilmapiirissä, vaikka onkin sanottava, että monissa asioissa, joissa olemme lähellä toisiamme, niin olemme siis monessa asioissa lähellä toisiamme, niin on kuitenkin joitakin asioita, joissa olemme hyvinkin kaukana toisistamme, erityisesti mitä tulee soveltamisalaan ja pakettimatkojen määritelmään. Ähm, neuvosto äh, hyväksyi sen, että se tekee ainoastaan kahden kategorian välillä, joko on kyse pakettimatkasta tai tällaisesta Ähm, sovitusta matkajärjestelystä. Ähm, Tämässä on kaksi eri kysymystä, jos on eri äh, vastuukysymykset ja parlamentin mielestä näitä, näissä vastuukysymykset ei ole ratkaistu riittävän laajasti äh, kuluttajan kannalta. Ähm, Tärkeintä että tässä oli ottaa huomioon netissä tehtävät varaukset, joita äh, vanhassa direktiivissä ei huomioitu. Ja sitten meillä on tämä click-through-kysymys. Tämän neuvosto mm, hylkää, se pitää sitä liian monimutkaisena, mutta mm, meillä on se suuri ongelma, että väitetään, että tämä ennakkoedellytys, että siirretään nimi, passitiedot, luottokortin numerot, että se ei e, tapahdu. Silloin tämä tarkoittaisi sitä, että nämä tapaukset eivät olisi direktiivin soveltamisalan alaisia, joten e, suuri osa jäisi direktiivin ulkopuolelle. Pyytäisimme siis, että komissio sitä vielä e, tarkastelisi ja silloin kun tapahtuu hyvin tarkkoja tiedonsiirtoja, jolloin kuluttajan täytyy ymmärtää, että tämä liittyy tähän, nämä asiat eivät ole täysin erillään, niin silloin täytyy olla samat äm, äm, suojat, korvausmahdollisuudet, insolvenssisuoja kuin pakettimatkoissa. Kun on kyse insolvenssisuojasta ja muista kysymyksistä, meillä on vielä asioita, jotka ei ole ratkaistu, mutta luulen, että ne pystytään ratkaisemaan. Mutta tämä on kuitenkin tämä tärkein kysymys. Pystymmekö todella uudet teknologiat, nettivaraukset ja muut saamaan tämän direktiivin alaiseksi? niin, että meillä olisi hyvää laadukasta kuluttajan suojaa. Seuraava trilogi on 5. maaliskuuta. Ensi viikolla meillä on keskustelu työryhmä tasolla. Koska ensi viikolla on Strasbourg ja sitten on tämä vapaviikko, niin eh, pelkään pahoin, että tämä kahden, viikon, eh, kahden tunnin kokous perjantaina on liian lyhyt ja että aika loppuu, mutta tärkeää on kuitenkin, että tehdään hyvin työtä. Se on tärkeämpää kuin se, mitä neuvosto toivoo, että toukokuussa asia saataisiin käsiteltyä. Ei meillä mitään sitä vastaan ole, mutta tärkeintä on kuitenkin, että asiat hoidetaan kunnolla. Kiitoksia. Kiitos esittelijä. Tiimi tekivät loistotyötä eilen ja selvittivät parlamentin kantaa haluamme huolehtia siitä, että pakettimatkadirektiivi toimii digitaaliaikakaudellamme ja että ymmärretään tapa, jolla ihmiset nyt ostavat tämän tyyppisiä paketteja. Ja toivon myös, ettei näin synny sellaisia porsaanreikiä, jotka johtaisivat siihen, että markkinoilla paketoidaan matkoja eri tavalla. Loista työtä siis. Seuraava kolmikantaneuvottelu on sitten täällä parlamentissa. Olen juuri kuullut, että täällä ei ole maltankielistä tulkkausta. Pahoittelemme henkilöstön sairastumisen takia. Toivottavasti tämäkin tulkki paranee pian. Maltan kieltä voitte puhua, mutta malta ei nyt voi kuunnella. Pahoittelut. Seuraava esityslistan kohta on Dita Saransovan kohta suositukset Euroopan komissiolle transatlanttista kauppainvestointikumppanuutta koskeviin neuvotteluihin. TTIP-sopimukseen liittyen siis. Annan puheenvuoron suoraan eteenpäin, mutta muistutan ensin siitä, että järjestämme yhteisen kuulemistilaisuuden 24. helmikuuta aiheena sisämarkkinoiden mahdollisuudet ja haasteet 10.30-12.30. Siellä keskitytään kahteen alaan, jotka liittyvät IMKON työsarkaan. Tietenkin ne, joilla meillä on jo luonnosehdotuksia. Mutta varmasti haluamme lisää julkisia keskusteluita tästä aiheesta – joten annan heti edustaja Tarasovalle mahdollisuuden esitellä lausuntoaan. Chair, before I start with the com- Kiitos, ennen kuin aloitan sisällöllä. Sallikaa minun todeta, että en ole kovinkaan iloinen aikataulusta, joka on annettu meidän valiokunnallemme lausuntoa varten. Inta haluaa antaa työtehtä nopeasti ja kuitenkaan riittävästi aikaa miettiä sitä, mitkä ovat prioriteettejamme. Olen pyytänyt Intaa lykkäämään mietintöä ja sain aikaan vain muutaman päivän, millä ei ole kuitenkaan suurta vaikutusta meidän aikataulumme, joten pahoittelen kovasti, että tilanne on tämä, mutta syy ei todellakaan ole meidän. Minä haluaisin ehdottaa, että koordinaattorit ja varjoesittelijät, että TTIP olisi edelleen valiokunnan esityslistalla myös sen jälkeen, kun tämä lausunto on hyväksytty. Haluaisin ehdottaa, että jatkamme edelleenkin komission kutsumista valiokunnan kokouksen tai työryhmän kokouksen keskustelemaan tästä aiheesta. Jo tänä aamuna meillä oli ensimmäinen keskustelu pääneuvottelijan kanssa varjoesittelyiden piirissä ja haluaisin jatkaa tällaisia kokouksia tai koko valiokunnan kanssa siihen asti, kunnes äänestetään lopullisesti TTIPin hyperratifioinnista. Sitten ne halusivat järjestää mahdollisimman monia varjoistelijoiden kokouksia, jotta voisin tavata, tavata neuvottelijoita ja muita ihmisiä, jotka ovat yhteydessä tähän kysymykseen. Haluaisin muistuttaa kollegoja, että jokaisella MEPillä e on nyt mahdollisuus tutustua teksteihin, jotka ovat, jotka on tähän mennessä hyväksytty lukuhuone, lukihuoneessa ja lausuntoa varten itseään haluaisin sanoa, että toivon, että kaikki te olette yhtä mieltä siitä, että lausunnon tulisi keskittyä kysymyksiin, jotka kuuluvat meidän valikuntamme toimivaltaan. Lausuntoni siksi seuraa Intan valiokunnan mietinnön rakennetta ja puuttuu niihin kappaleisiin, joissa meillä on vastuuta. Kuten tiedätte, TTIP on kysymys sisämarkkinoista. Mikään muu valiokuntamme toimivaltakuulista alueesta ei enemmän tule tähän, tämän koskettamaksi. Voin vain toistaa sitä, mitä neuvottelija sanoi tänä aamuna. Kriittiset kysymykset näissä neuvotteluissa koskevat nimenomaan IMKO-valiokunnan toimivaltaa, tavaroiden vapaa liikkuvuus, tekniset standardit, oikeus, aset, asettua toimimaan palvelujen tarjoamisen vapaus, hankinnat, sääntelykysymykset. Kaikki nämä kysymykset, niitä tavalla tai toisella koskettaa TTIP. Tästä syystä on ratkaisevan tärkeää, että IMKO ottaa tässä kysymyksessä ratkaisevan roolin parlamentissa. Minä henkilökohtaisesti uskon, että TTIP, jos sitä, jos sitä oikealla tavalla auttaa sisämarkkinoita kasvamaan lisää työpaikkoja Euroopassa – se voisi olla väline sille, että eurooppalaisista standardeista saadaan maailmanlaajuisia standardeja ja siitä voi olla taloudellisia taloudellista hyötyä meille, jos me olemme standardien määrittäjä. Se voi olla väline, jolla uudistetaan transatlanttista tehokkuutta. Me työskentelemme tämän asian parissa, rouva puheenjohtaja, ja odotan mielenkiinnolla monia tarkistuksia, jotka vahvistavat meidän tekstiämme näistä aiheista. Ja odotan mielenkiinnolla hedelmällistä vuoropuhelua varjoesittelyiden kanssa. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Kuten kaikki tiedämme, kun näitä tekstejä kirjoittaa, niin on rajattu tiettyyn merkkimäärään, eli paljon on sanottava aika lyhyesti. Tarkistuksen varmasti tulee edustaja Schwab. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvää kollega. Ensinnäkin kiitoksia aivan erinomaisesta äh, ehdotuksesta kollega Sarantsovalta. Tältä pohjalta voimme hyvin keskustella äh, eri asioista. Ja minun on myönnettävä, että tässä vaiheessa minulla ei ole vielä selkeitä näkemyksiä siitä, äh, millaisia tarkistuksia tähän täytyisi tehdä. Mielestäni tämä teksti on oikein onnistunut. Kuitenkin on niin, että nämä suuret aiheet, jotka tätä sopimusta dominoivat, eivät välttämättä tästä tekstistä löydy. Ja mitä tulee kaupan asioista vastaavan valiokunnan kuntaan, niin me olemme vähän kyllä nyt meitä jätetty pimentoon. Kyllä voimme katsoa asiakirjoja, mutta vasta lopussa tiedämme, vastaako tämä sopimus meidän tarkoitusperiämme ja mitä intavaliokunta ajaa takaa. Minulla on neljä ehdotusta. Ensinnäkin Sarantsova on oikeassa siinä, että tämä sopimus vaikuttaa kovasti meidän työhömme, myöskin Envin työhön ja Itren työhön. Eikä minulla periaatteessa ole mitään sitä vastaan, että me tätä sääntelyyhteistyötä viemme eteenpäin, mutta se ei kuitenkaan saa mennä niin paljon eteenpäin, että se ehkäisee konkreettista lainsäädäntötyötä. Kaikkien ehdotusten vaikutusten arviointi ei vain Euroopan sisämarkkinoiden suhteen tai pk-yritysten suhteen tai työntekijöiden oikeuksien takia, vaan myös täytyy tehdä vaikutusten arviointi transatlanttisen kumppanuuden suhteen. Se on hyväksyttävää, mutta ei se voi tarkoittaa sitä, että me omaa lainsäädäntöämme ex ante rajoitamme. Tästä minä varoittaisin. Toiseksi pidän oikeana sitä, että tässä kovasti korostetaan ammatillista liikkuvuutta. Kohdassa kolme ja neljä Sharantsova nämä asiat nosti esiin, mutta neuvottelut tästä tulevat olemaan vaikeampia kuin äh, voisi äh, kuvitella, koska vastuu tästä ei ole ähm, Yhdysvalloissa hallituksen tasolla, vaan osavaltion tasolla. Täytyy kovasti neuvotella, jotta tässä päästäisiin äh, avautumiseen. Tämä ei tietenkään Euroopassakaan toimi täydellisesti, joten meillä kyllä on vähän aikaa tässä. Vielä vaikeampaa on tämä kohta viisi, nimittäin hankintasopimukset, hankintaoikeus. Tässä on ongelmia, koska meillä on liittovaltion tasolla tämä Buy American äh, Act, eh, joka täytyy olla tärkeä osa neuvotteluja, mutta kuitenkin se kattaa vain suurimman osan hankintamenettelyjä. Suurin osa hankintamenettelyistä tapahtuu osavaltiotasolla ja siellä on tällaisia buy local äh, lakeja ja meidän täytyisi vielä enemmän viedä omia toivojamme eteenpäin, koska jos hankintamarkkinat eivät avaudu, niin silloin tällä sopimuksella ei ole sitä tasapainoa, jonka haluaisimme Yhdysvaltain ja Euroopan sisämarkkinoille saavuttaa. Ja sitten edes myönteinen esimerkki, olen useaan tapahtumaan tästä aiheesta jo osallistunut ja meillä on aina tällainen pieni lapune, jossa sanotaan, että tiet, ähm, Eh, Saksan vienti voi nousta 94 prosentilla ja siellä oli eräs kansalainen, joka sanoi, että tämä on ihan absurdia, ei tämä 94 prosenttia voi pitää paikkansa. Minä sanoin, että tämä ei ole minun ö, lukuni. Ö, eh, mutta sitten eräs yrittäjä, pk-yrittäjä, jolla on 20 työntekijää ja jonka liikevaihto on 2,5 miljoonaa euroa Yhdysvaltojen kanssa, pienyrittäjä, Schwarzwaldista ja hän sanoi, että kun minä katson äh, millaisia tullivaikeuksia minulla on, kaikki tuotteet on äh, erikseen merkittävä ja laitettava eri koodit. Jos minun ei tätä enää tarvitse tehdä, niin ei ole mikään ongelma, että liikevaihtoni niin, kaksinkertaistuu. Eli jos nämä, pelkästään nämä tullikysymykset yksinkertaistetaan, niin tämä voi olla todellinen kasvun moottori. Ja siksi meidän pitäisi kaikkia ponnisteluja tehdä tässä asiassa, jotta pääsisimme eteenpäin. Siksipä tuen edustaja Sarantsovaa niin paljon kuin vain voin. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kiittää edustaja Sarantsovaa hyvästä tekstistä. Tältä pohjalta voimme todella tehdä hyvin yhteistyötä. Siellä ei ollut mitään, mistä olisin ollut eri mieltä. Kuitenkin on joitain seikkoja, jotka haluaisin tuoda esiin, koska niitä ei ole siellä mainittu. Puhun niistä lyhyesti ja teen varmasti tarkistuksia. Tämä on ihan normaali osa työtämme tietenkin ja sitä kautta, että meillä on selkeät säännöt mitä merkkimäärään tulee tällaisessa lausunnossa, on ihan selvää, että kaikkea ei voida sinne mahduttaa. Minusta kohdat, joista on puhuttu, ovat kaikki oikein tärkeitä. Avoimuuskysymys. Olen edustaja Sarantsova ihan samaa mieltä siitä. Ei ole mitään syytä etteikö voitaisi kutsua tänne valiokuntaan myös komission neuvottelevia virkamiehiä, jotta valiokunnassa voisimme kuulla heitä suoraan, koska tietenkin sekä sisämarkkinoihin ja kuluttajasuojaan vaikuttaa TTIP, ja siksi meillä on tässä oma roolimme. Haluaisin mainita muutaman seikan, Ensinnäkin palveluihin liittyvä kysymys ja palveluiden määritelmä. Olen edustaja Sharansovan kanssa aivan samaa mieltä, kun hän sanoo, että peruspalveluita on suojeltava, niin kuin niitä määrittelemme täällä Euroopan unionissa. Tämä on tärkeä seikka, tuen täysin. Mutta lopulta juuri määritelmä on tässä hankala. Mitkä ovat tällaisia peruspalveluita? Tällaista määritelmää ei ole vielä missään. Ja tässä neuvotteluissa on syntynyt kysymys siitä, haluammeko myönteisen vai kielteisen listan. Mielestäni on tärkeää selkeästi määritellä, mitä palveluita tämä sopimus koskee. Ei niinkään, että sanottaisiin, mitä se ei koske. Tämä on paljon vaarallisempaa. Selkeys Avoimuus tarkoittaa sitä, että tarvitaan tällainen myönteinen lista niistä, joita se koskee. Toinen seikka, sekin liittyy palveluihin vähän. Meidän tulisi olla tarkkana, että kun määritellään standardeja, standardoidaan, ei saa sotkea asioita. Tämä on mielestäni vaarana. Viime kaudella parlamentissa sanottiin hyvin selkeästi, että me halua yleistä standardointia palveluihin, koska se on hyvin vaarallista eikä edes mahdollista. Edelleen poliittisten päätösten pitää olla tässä tärkeitä. Tämä on kysymys, josta meidän on pidettävä kiinni, eli tarvitsemme selvyyttä siihen, mitä ymmärrämme standardeilla, mitä siihen kuuluu. Ja tuotteiden standardointiin, siinähän meillä ei ole mitään ongelmia. Ja palveluista vielä. Anteeksi, että puhun näin pitkään. Kysymys siitä, minkä periaatteen pohjalta avattaisiin palvelumarkkinat. Muistatte varmasti keskustelut palveludirektiivistä Euroopan unionissa. Minusta meidän pitää olla nyt tarkkana, että se, mistä pidettiin kiinni palveludirektiivistä, eli kohdemaa periaatteesta, kun palvelumarkkinoita avataan – Tällaisen sopimuksen kautta ei saa epähuomiossa kääntää päälailleen tätä periaatetta, koska sillä olisi mahdollisia ikäviä vaikutuksia markkinoihin. Erityisesti ajatellen palveluiden laatua. Se on meille hyvin tärkeä kysymys. Vähän mielestäni jäi puuttumaan myös tullikysymyksiä. No, kyllä tässä sanotaan customs jossain kohdassa tullit, mutta Ehkä sitä pitäisi vähän laajentaa ja ehkä myös kiinnittää huomiota siihen, että kun haluamme olla mukana työstämässä TTIP-sopimusta, digitaalisten markkinoiden kysymys on hyvin keskeisessä roolissa. Tiedämme, että monet amerikkalaisyritykset ovat suuryrityksiä, jotka tulvivat EU-markkinoille. Pitäisi huolehtia siitä, että tällaiset starttiyritykset Euroopasta saavat myös mahdollisuuden edistykseen näillä markkinoilla. Sitä pitäisi pitää mielessä, kun näitä aiheita käsittelemme. Toiseksi viimeinen kohta, sääntelyyhteistyö. Tässäkin pitäisi puhua ihan selkokieltä. Tässäkin yhteydessä on huolehdittava siitä, että poliittiset päätökset ovat tässä keskiössä. Parannetaan kuluttajasuojaa, sosiaalisia oikeuksia, ympäristön suojelua. Nämä oikeudet on pidettävä meillä, eikä niin, että väärien sääntöjen kautta voidaan kyseenalaistaa poliittisten päätösten merkitys. Tähän pitää kiinnittää paljon huomiota. Ja sitten ihan lopuksi asia, jonka haluaisin myös ottaa esiin, Ehkä jotkut sanovat, että tämä ei nyt meille kuulu, mutta mielestäni kyllä kuuluu. ISDS-kysymys. Siitä riippuen, miten tämä asia hoidetaan, sillä on varmasti tärkeä rooli myös sisämarkkinoilla. Ja meidän pitää kyllä tarkkaan pohtia sitä, miten tässä edetään. Kuten huomaatte, edustaja Sarantovan teksti on oikein hyvä – sen pohjalta voidaan toimia, mutta vähän lisäkeskusteluita varmasti tarvitaan. Ja yhteenvedonomaisesti Parahin Zarantsova, olen kanssanne samaa mieltä, että sen jälkeen kun tästä tekstistä on sovittu, niin keskustelut eivät varmaankaan pääty täällä valiokunnassa, vaan meidän tulee edelleen seurata komission työtä, neuvotteluita hyvin tarkkaan – koska on niin hirvittävän tärkeää, että oikeat päätökset tässä tehdään. Ja jos oikeita päätöksiä ei tehdä, niin meidän täytyy tietenkin jättää itsellemme mahdollisuus avoimeksi hylätä tämä sopimus lopulta. Se on meille meppeinä tärkeää, että teemme tässä oikean päätöksen. Kiitos oikein paljon. Dennis de Jong, onko Dennis täällä? Ei, Pascal Durand. Merci, euh, Madame la Présidente. Euh, je, je me réjouis de prendre la parole euh, juste après euh, Madame Gebhardt, parce que, en fait, euh, sa conclusion. Kiitoksia. Haluaisin puheenvuoron heti Rova Gebhardin jälkeen. Hänen päätelmänsä, niistä kovasti pidin, melkein voisin siihen äh, jättää tämän. Jos ehdot eivät täyty, niin sitten parlamentti äh, käyttää hyväkseen roolia ja huomioi, että vaiheessa kun on vaikea omia mm, sisämarkkinasääntöjä yhtenäistää, puhun esimerkiksi GMOista, eli vaiheessa, jossa Eurooppa itse on kriisissä, niin mielestäni on erittäin vaarallista neuvotella kumppanin kanssa, joka on erittäin tehokas, koska tässä on kyse liittovaltiossa, joka toimii paljon yhtenäisemmin. No, mitä tähän lausuntoon tulee, niin kiitän esittelijää, mutta minä en tässä nyt näe vielä mitään etua kuluttajille, koska mehän olemme eh, tässä valiokunnassa vastuussa myös kuluttajan suojasta. Enkä nyt oikein voi eh, ymmärtää, mitä etuja eh, kuluttajat tästä transatlanttisista markkinoista voivat saada. Ehkä joku voi minulle kertoa ja minut tästä vakuuttaa. Ja olen myös samaa mieltä ehm, edustaja Gebhardin kanssa ISDSstä. Tässä on kyse 40 prosentista maailmankauppaa ja sitten valtiot puolustavat julkisia etujaan yksityisten tuomioistuinen edessä. Ja tässä tasa-arvoisuus kärsii, koska suuret yritykset voivat mennä yksityisin tuomioistuimin, kun taas PK-yritykset pakotetaan. Minusta tämä on pakko kääntymään kansallisen oikeusistuimen eteen, mitä pitää mitenkään huonoa, mutta kyllä muidenkin täytyy sitten toimia niin. Yhteistyökysymys on myös erittäin tärkeä kysymys, koska tämässä pois tuu jäsenvaltiolta poliittista suvereniteettia, myös kansallisten parlamenttien päätösten oikeellisuus murenee. Ja kyllä meidän täytyy miettiä tämän yhteistyön määräyksiä ja sitten pääsy julkisille markkinoille, sekin on tärkeää. Me olemme taistelleet sen puolesta, että julkinen hankintamenettely avattaisiin tulevaisuudessa myös pk-yrityksille eikä vain suuryrityksille, mutta nyt TTIP sitten täältä pohjaa vie. Tämä on tärkeä asia, kyllä sitä on keskusteltava. Ja tuen aivan täysin samaan johtopäätökseen kuin edustaja Gebhardt. Jos me täällä Euroopassa pystymme suojelemaan sitä, mikä meille on niin tärkeää, mikä määrittelee Euroopan toiminnan kuluttajansuojaa, terveydenhoitosuojaa, oikeusvaltioperiaate. Jos me tätä pystymme suojelemaan, niin se on hyvä. Jos me emme siinä onnistu, niin sitten meillä on sitä tehtävä johtopäätöksemme täällä Euroopan parlamentissa. Kiitos. Minulla on melko pitkä puhelista, mutta jos joku muu haluaa vielä pyytää puheenvuoroa, niin pyytäkää nyt. Lista on tällainen nyt. Arabella Nicoladanti, Maria Grappini, Eva Paunova, Catherine Styler, Marlene Mitzi, and Mylena Tros Trositsky. And I would like to word at the... Ja minäkin haluaisin lopuksi käyttää puheenvuoron, jos se onnistuu, tämän Dalton. Thank you very much. Um... Kiitos. Anne McClarkin meidän varjoistelimme, mutta toivottavasti hän ei voi olla tänään paikalla. Että hän pyysi minua puhumaan hänen puolestaan ja, ja äh, ryhmän puolesta. Haluan kiittää esittelijää hyvästä asiakirjasta pari asia, avainkysymystä, jotka me haluamme ottaa tässä esille. Ensimmäinen on se, että luonnoksessa puhutaan siitä, että poistettaisiin työlupavaatimukset. Me emme ole täysin tyytyväisiä tähän, koska meillä ennen kaikkea Iso-Britanniassa järjestelmä toimii hyvin. Ihmisten liikkuvuus on hyvin herkkä kysymys, emmekä haluaisi nähdä TTIP vaikuttaisi tähän kysymykseen. Sitten sääntelijöiden yhteistyö Tällä hetkellä se kattaa vain keskushallinnon ja meistä on hyvin tärkeää saada tämä korkeammalle tasolle. Haluaisimme nähdä, että Yhdysvaltain hallinto ilmoittaa silloin, kun valtion tasolla tehdään säädöksiä, jotka vaikuttavat kauppaan. Avoimuus tällä alueella on hyvin tärkeää. Ja sitten julkiset hankinnat, jotka selvästikin ovat hyvin tärkeitä. Niistä on keskusteltu. Haluan myös nähdä tämän kaikilla hallinnon tasoilla julkiset hankinnat Yhdysvalloissa osavaltion kunnan äh, kuntien tasolla on 13 osavaltiota, jotka eivät ole mukana julkisia koskevassa sopimuksessa Yhdysvalloissa. Mä haluan, että ovat mukana kuitenkin TTIPssä. Tällaiset panamerikkalaiset ratkaisut niin täytyy olla. Jos, jos meillä on TTIP-sopimus Yhdys, Euroopan Yhdysvalloissa, niin silloin se merkitsee, että meillä on yhteiset markkinat näissä kysymyksissä myös. Kuluttajien kannalta <clears throat> minun kannaltani katsottuna TTIP on valtaisa mahdollisuus kuluttajille. Siis se tosiasia, että on paljon mahdollisuuksia, joilla voidaan päästä eroon tulleista, se pelkästään kuluttajien kannalta on valtaisa voitto. Halvempia hyödykkeitä, meidän kansalaisillemme enemmän valintaa, valinnanmahdollisuuksia. Tämä kaikki liittyy myöskin siihen, että elinkustannuksia tätä kautta voitaisiin alentaa täällä, ja tämä on yksi avain, avain perustelulla, tämä voidaan myydä, jos saadaan hyvä sopimus aikaan. Mark Tarabella. Mark Tarabella. Ja, merci, madame la présidente. Euh, bah, D'abord, effectivement, monsieur... Kiitos, herra rouva puheenjohtaja. Minä, niin, tämä kanta on... Rova Kephat on se, joka on minun ryhmässäni tässä vastuussa. Me haluaisimme sanoa, että viedä pohjaa pois, mitä standardita meillä on hyvät standardit, joista olemme ylpeitä, mitä tulee kuluttajille, me katsomme tätä kuluttajien suojan näkökulmasta. Me emme halua tässä lähentyä Yhdysvaltoja, koska sen, kannat, sen sanotaan vähemmän suojelevia ei pitäisi nyt epädemokraattisella tavalla viedä pohjaa pois omilta standardiltamme, jolle, joiden rakentamisen on viety paljon aikaa sitten. Sitten julkiset hankinnat on puhuttu sanottu, että me pitäisi avaita näitä julkisia hankintoja, mutta me olemme kuitenkin ehkä niitä ihmisiä, jotka rajat ovat kaikkein avoimimmat muille. Yhdysvallat sanoo, että se on liberaali silloin, kun on kysymys kaupasta, mutta se on hyvin pitkälle protektionismi, ajatakaapa maataloutta. Se on siis hyvin protektionistinen silloin, kun on kysymys markkinoiden suojelemisesta. Tämä on totta siis. Joten on syytä olla varovaisia että emme jää jalkoihin, mitä tulee näihin markkinoihin, mitä tulee menemään palveluihin. ISDSstä sillä on suuri vaikutus. Antaisin hyvän esimerkin tästä ISDSstä. Sen pitäisi teoriassa suojella investointeja, jolla kuitenkin voidaan saman aikaan kiertää terveys- ja ympäristöstandardeja. Philip Morris, amerikkalainen savukkeiden tuottaja, on nyt tuomioistuimessa käymässä taistelua Itä- Australiaa vastaan, kun on kysymys tällaista standardista. Meille saattaa käydä samalla tavoin. Ja <clears throat> Yhdysvalloissa tehokas julkinen oikeusjärjestelmä, mutta me emme voisi kuitenkaan käyttää julkisia tuomioistuimia, jos ISDS on olemassa. Ja tästä syystä meidän tulisi olla hyvin varovaisia näiden kolmen alueen osalta. Kiitos. Äh, eh, grazie Presidente, vorrei ringraziare anche la... Kiitoksia. Puheenjohtaja, haluaisin kiittää myös esittelijää äh, lausunnosta, jonka hän meille antoi. Tämä on hyvä lähtökohta, että voidaan käsitellä asiaa, joka ei mm, kosketa pelkästään meidän valiokuntaa, vaan tämän poliittinen keskustelu, joka keskittyy varmastikin intavaliokuntaan, mutta joka julkisuudessa on muuttumassa yhä tärkeämmäksi. Mielestäni neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa ovat suuri mahdollisuus josta me voimme saada Euroopan, joka äh, lisää omia kaupan mahdollisuuksiaan ja silloin äh, Euroopan markkinoilla on suuremmat mahdollisuudet Yhdysvalloissa. Meidän pitäisi lopettaa äh, ajattelevamme, olevamme aina näitä Yhdysvaltojen pikkuveljiä. Ähm, meidän täytyisi muistaa, että meidän markkinamme ovat 500 miljoonan asukkaan markkinat ja heidän markkinat ovat 300 miljoonan asukkaan markkinat, joten voisimme osoittaa vähän enemmän eurooppalaista ylpeyttä ja osoittaa, että pystymme käymään neuvotteluja ja pitämään päämme korkealla. On useita asioita, joita meidän on pohdittava ja ne voisivat olla mahdollisuus Euroopalle. Ensimmäinen on se, että tässä sopimuksessa varmasti on huomioitava äm, muita kuin tariffiesteitä, koska tässä on eräs mahdollisuus, joka TTIPllä voi olla komissiossa on, sanotaan, että on toimijoita, jotka maksavat 10 prosenttia tai jopa 20 prosenttia liittyen e-, esteisiin, säännönmukaisiin esteisiin Yhdysvaltojen markkinoille pääsylle – joten tässä voisimme edistyä. Tämä lisäisi mahdollisuuksia yrityksillemme. Meidän täytyy mielestäni tehdä sopimus, joka ei mene alaspäin, vaan ylöspäin, kun neuvottelemme Yhdysvaltojen kanssa myöskin sääntelykysymyksistä. On useita asioita, jotka eivät liity tärkeisiin asioihin, että pitääkö esimerkiksi auton vilkkuvalon olla oranssi vai punainen. Mm. Useilla sektoreilla on suuria esteitä, mutta ne pystytään voittamaan, koska yritykset ovat suuria. Esimerkiksi autoalalla auton valmistajat tässä ne esteet voitetaan, koska toimijat ovat maailmanlaajuisia toimijoita. Heillä ei ole mitään ongelmia tehdä autoja, jotka sopivat eri markkinoille. Mutta PK-yrityksillä ei ole mahdollisuutta ylittää näitä sääntelyesteitä. Tässä meidän täytyy tehdä työtä ja meidän tulisi käyttää parempia normeja kuluttajille, niitä normeja, jotka ovat parhaita, tulivat ne kummalta puolelta tahansa. Ei kaikissa asioissa meidän sääntömme ole parhaita. Joissain tapauksissa yhdysvaltalaiset normit ovat korkeammalla tasolla. Meidän pitäisi yhdessä valita sen puolen normit, jotka ovat kuluttajalle paremmat. Ja tällä tavoin voisimme myös omia sääntöjämme parantaa joitakin sääntöjä, jotka koskevat kuluttajan suojaa. Esimerkiksi eläin- ja kasvituorikysymykset tässä Europa on varmasti e-, edellä. Sitten on tämä aihe julkisista palveluista. Ne täytyisi jättää tämän neuvottelun ulkopuolella, kuten mandaatissakin sanotaan. Eräs toinen asia, jota haluaisin korostaa, on se, että Yhdysvalloilla on hyvin tiukat alkuperänormit, tämä, tällaiset meidin normit. Euroopassa ei tällaisia sääntöjä ole. Mielestäni Euroopan tulisi yrittää saada aikaan vähän edistyksellisempi kanta ennen kuin se ryhtyy neuvottelemaan Yhdysvaltojen kanssa. Julkista hankinnoista on paljon sanottukin. Viimeinen asia, jota haluaisin korostaa, on asia, josta keskustellaan hyvin paljon julkisuudessa, mutta myös täällä parlamentissa, nimittäin tämä ISDS, ne valtion välinen riitojen ratkaisu. Tämä on hyvin hankala aihe, mutta pystyisimme kyllä löytämään välineitä niin, että saadaan aikaan hyvä ISDS, joka takaa eh, sijoitukset ja kuluttajan suojan ja eh, eh, rajoitetaan tämä eh, vain tiettyihin tapauksiin niin, että sijoitukset tulevat taatuiksi, mutta vaikeuksiin ei, ei joudu, eivät valtiot joudu. Tämä on eräs asia, josta valiokunnat työstävät. Ja kuten esittelijä sanoi, meidän täytyy kiinnittää tähän hyvin paljon huomiota valiokunnassamme, koska vaikutukset sisämarkkinoille tulevat olemaan suuret. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Puheenjohtaja, haluaisin sanoa, että arvostan kovasti tätä lausuntoa, joka Diita on tehnyt. Nämä äh, toista äh, kohtaavat sellaisia, että voin niitä kaikkia tukea. Olen samaa mieltä Evelininkin kanssa. Äh, haluaisin kiinnittää huomiota. Äh, minulla on vielä monia asioita, jotka pitäisi selvittää. Äh, kuinka me voisimme vaikuttaa näillä suosituksilla komission? Ottaako komissio nämä huomioon vai ei? meillä ei ole mitään takaa siitä, että nämä kommentit otetaan huomioon. Jos me katsomme Inta jos me katsomme IMKO-valiokuntaa, niin meidän olisi pitänyt aivan alusta asti ollut mukana neuvottelussa, koska tässä on kyse Euroopan sisämarkkinoista ja me neuvottelemme toisten markkinoiden kanssa. Meidän pitäisi olla ylpeämpiä, se on totta. Meillä on 500 miljoonaa kuluttajia ja Yhdysvalloin 300 miljoonaa. haluavat tietenkin myydä tuotteitaan Euroopan unionin 500 miljoonalle kuluttajalle Eh, eikä meidän pitäisi vain sanoa, että kuluttajat ovat iloisia, että tuotteet ovat eh, halvempia. Meidän täytyy varmistaa, että tuotteet ovat laadukkaita ja turvallisia, ei välttämättä halvempia ainoastaan. Eh, meillä on erilaiset standardit Yhdysvaltain ja Euroopan markkinat toimivat eri standardien pohjalta. Meillä esimerkiksi ei ole tätä made in sääntöä, heillä se on. Ja jos mitään rajoituksia ei ole, niin sitten meillä ei ole niin paljon takeita siitä, että tuotteet ovat turvallisia. Olemme vain iloisia siitä, että tuotteet ovat halvempia. PK-yritysten kohdalla en näe, että heidän riskit olisivat tässä kovin hyvin turvattuja. Mielestäni meidän pitää kiinnittää hyvin paljon huomiota, kun neuvottelemme tätä sopimusta, että emme innostu siitä, että oi, saamme aikaan sopimuksen Yhdysvaltojen kanssa, saamme halvempia tuotteita tänne, vaan meidän pitää kiinnittää hyvin paljon huomiota kuluttajan suojan tuotteiden laatuun, emmekä se unohtaa Euroopan unionin tavoitteita kaikki sopimukset, jotka teemme, niiden täytyy vastata tavoitteitamme. Meidän tavoitteemme on taloudellinen kehitys ja työpaikkojen luominen. Jos me tämän sopimuksen kautta viemme pohjan näiltä tavoitteilta, emme ole mitään ratkaisseet. Ja sitten kysymys liittyen näihin riitojen ratkaisutuomioistuimiin, että yksityisissä tuo, tuomioistuimessa joku sijoittaja voisi eh, jonkun jäsenvaltion ehm, viedä toi oikeuden eteen. Nämä ovat hyvin omituisia asioita. Ne, jotka tekevät, eh, lop, osallistuvat loppuneuvotteluihin, eh, heidän pitäisi ottaa huomioon tämän sopimuksen vaikutukset pitkällä tähtäimellä, eikä vain heti nyt. Thank you, Chair. First of all... Kiitos. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Ensin onnittelut hyvin tehdystä työstä, oikeastaan loista työstä. Pari seikkaa lyhyesti. Viisumivaatimukset kansalaisten osalta. Minusta tuntuu, että jos lyödään, luodaan yhteiset markkinat Yhdysvaltain ja EUn välille, pitäisi huolehtia samanlaisesta pääsystä niin, että poistetaan rajoitteet, jotka – osittain estävät tavaroiden ja palveluiden vapaata liikkuvuutta. Viisumivaatimusten poistaminen kansalaisilta niiltä mailta, jotka eivät ole muuten viisumivapaa aluetta. Tämä varmasti helpottaisi palveluiden tarjoamista vapaasti kauppakumppaneiden kesken. Toiseksi kohdat 12 ja 13. PK-yrityksistä Uskoakseni PK-yritykset ovat todella keskeisiä näissä neuvotteluissa. Erityisesti PK-yritykset saisivat hyötyä näistä neuvotteluista. Tässä mielessä järkevä PK-luku on sisällytettävä neuvotteluihin ottaen huomioon kaupalliset olosuhteet, jotka olisivat tarpeen yrityksille. Tuotekohtainen online-palvelu, jossa kerrotaan erityisesti muista kuin tulliesteistä, joita kohdataan markkinoilla. Siellä voisi olla myöskin oikea pohja sille, miten valvotaan ja täytäntöönpannaan sopimusta tulevaisuudessa. Teknisesti se voi onnistua ainoastaan, jos PK-yritysyhteisö osallistuu näihin mekanismeihin, joita TTIP-sopimuksen kautta luodaan. Kiitos. Catherine Steiner. Thank you. Um, Kiitos, rouva puheenjohtaja. Monet asiat on jo mainittu, mutta tässä huoneessa oli itse asiassa eilen iltapäivällä. Silloin täällä oli 200 TTIPin vastustajaa, 200 aktivistia. Monet heistä omasta vaalipiiristäni Skotlannista, että olla mielenkiintoista nähdä, että monilla ihmisillä on ollut itse asiassa väärää tietoa joistakin asioista. Jotkin huolenaiheet ovat kyllä aivan perusteltuja, mutta on paljon epäluottamusta kansalaisyhteiskunnan piirissä tällä hetkellä, mikä on valitettavaa. Mutta se, mitä neuvottelut tämmöisessä ovat tapahtuneet. mistä hän ei vielä ole sovittu. Se on edelleenkin tyhjä kangas, joten meidän on syytä seurata asiaa ja kirjata omat tavoitteemme ja ajatuksemme. Se on hyvin tärkeää. Kun ensimmäinen esittely noin vuosi sitten tapahtui tässä valiokunnasta TTIPstä, silloin oli kysymys sisämarkkinoiden luomisesta yli Atlantin mikä on jotakin, millä on valtaessa potentiaalissa sanan toteutettua oikein. Kysymys on siis siitä, että pidetään kiinni korkeasta kuluttajasuojan tasosta Euroopassa, korkeista standardeista elintarviketurvallisuudessa ja näissä kysymyksissä niillä on paljon potentiaalia, mutta asiat pitää saada hoidettua oikealla tavalla. Ja asiat, jotka liittyvät avoimuuteen, Siksi että on tärkeää, että asiakirjojen pitäisi olla kaikkien jäsenten saatavilla, ei vain muutamien, ja mutta myöskin kansalliset parlamentit ovat kiinnostuneet, koska nekin tulevat sanomaan sanansa tästä asiasta. Viime kädessä sanovat loppuvaiheessa vain kyllä tai ei, mutta tämä on silläkin siis prosessi. Siis, ja on huolettava siitä, että mitä Evelyn Gebhardt sanoi, että kohdassa seitsemän minusta on tärkeää. Se, mitä sinä olet esille, on myöskin kohta kahdeksan puhutaan standardista. Vuosi sitten täällä valikunnassa puhuttiin tästä ja luotiin tällainen Euroopan ja Yhdysvaltain standardia määrittävän organisaatioiden välillä saatu yhteisymmärrys. Se ei kuitenkaan johtanut mikään lopputulokseen syksyn aikana, mutta kuitenkin tällaista yhteisymmärrystä ja katsomme, että olisi voinut tulla tällaista keskeistä tunnustamista, se ei ollut mahdollista. Tämä on hyvin tärkeä asia, tätä pitäisi viedä eteenpäin, koska jos me saamme luottamusta standardeissa ja siinä, että korkea taso säilytetään, silloin liike menee oikeaan suuntaan. Mitä tulee vapaaseen kauppaan? Halusin tähän selkeyttä, koska minä olen ymmärtänyt vapaakaupan niin, että se on kansainvälistä kehitystä, se on sitä, että varmistetaan, että standardit määritetään, että määrittää kansallinen, kansainvälinen organisaatio, ja tämä on, tässä on hiukan sekavuutta tämän, koska kohta 14 tämä, mistä puhun, ja minusta tämä olisi hyvin tärkeä asia. Meidän pitää vuoropuhelua avoimena, meidän pitää ottaa huomioon kansalaisten huolenaiheet, kysymys liittyvät myöskin julkisiin palveluihin, ennen kaikkea ISDS, Vuoropuhelu on tärkeää, sen täytyy olla osa prosessia täällä valiokunnassa. Ja odotan mielenkiinnolla että tulemme käymään lisää keskusteluja tästä asiasta, kun asian käsittely etenee. Kiitos puheenjohtaja. Malin Metsi. Thank you, Madam Chair. <clears throat> um, Kiitoksia, puheenjohtaja. Kaikki asiat, jotka halusin sanoa, on täällä sanottu ja halut, haluaisin onnitella valmistelijaa, koska tämä on erittäin hyvä lausunto ja minun on sanottava, että erityisesti olen samaa mieltä Evelinin ja Marian kanssa. Tämä sopimus mielestäni hyödyttää eh, Euroopan kuluttajia, pk-yrityksiä, yrittäjiä, kansalaisia ainoastaan, jos siitä neuvotellaan kunnolla. Ja avoimuus on tässä erittäin tärkeää. Emme me halua, eh, että asiat ovat sitten vain niin kuin ovat. Eurooppalaisia standardeja on noudatettava ja se, että sanotaan, että saadaan niin paljon halvempia tuotteita ja kuluttajat tulevat olemaan niin iloisia. Kuluttajat tulevat olemaan iloisia halvemmista tuotteista, mutta hintana ovat sitten työpaikkojen menetys, kun täällä on kuitenkin paljon yrityksiä, jotka toimivat hy- hyvin. Ja sitten jos työpaikkoja menetetään, niin kuluttajat eivät ehkä enää pystykään ostamaan näitä ihania halpoja tuotteita Yhdysvalloista. Joten meidän täytyy huomioida yhteiskunnallinen ja taloudellinen ulottuvuus tässä sopimuksessa. Ne eivät eivät aina oikein sovi yhteen. Ja meidän täytyy olla erittäin tarkkoja tässä, erityisesti imkona. Meidän täytyy varmistaa, ettemme e, hyödytä yhtä e, eturyhmää ja haittaa toista eturyhmää. Haluaisin tietää, onko komissio e, tehnyt vaikutusten arviointia siitä, miten tämä tulee vaikuttamaan kaikkiin toimijoihin Euroopan unionissa tämä pitäisi mennä läpi vain, jos se on tällainen win-win-tilanne Euroopalle, josta kaikki hyötyvät. En äh, laisinkaan vastuuta että päinvastoin meidän pitäisi vain varmistaa, että kaikki mahdollisuudet ja haasteet, joita on olemassa äh, osallistumisessa näin suurille markkinoille, jotka ovat tietenkin pienemmät kuin meidän markkinamme, niin meidän täytyy varoa, ettei tämä että me jää tässä jyrätyksi. Emme saa heittää lasta pesuveden mukana ja meidän täytyy varmistaa, että Eurooppa hyötyy kaikissa kohdin. Meidän täytyy varmistaa, että kuluttajat, työntekijät ja pk-yritykset pk yritykset ovat Euroopan selkäranka, äh, hyötyvät tästä. Ja me emme saa unohtaa sitä, että se, mikä on pientä Yhdysvalloissa, ei välttämättä ole pientä täällä Euroopassa. Äh, yksi asia on tärkeää. Me haluamme avoimuutta. Äh, Catherine myös korosti sitä, että meillä on aktivisteja, jotka vastustavat TTIP. Ehkä he ovat oikeassa, koska eivät aina saa, eivät ole oikeassa, koska he eivät aina saa oikeaa tietoa ja saavat joskus väärää tietoa. Ja meidän täytyy tiedottaa kaikille kansalaisille, joihin tämä TTIP vaikuttaa. Meidän täytyy olla tarkkoina eikä hyväksyä sitten vain asioita niin kuin ne ovat. Merci Madame la Présidente. Euh, J'ai entendu tout à l'heure euh, certains d'entre. Kiitos puheenjohtaja. Aikaisemmin kuulin joidenkin teidän kommentoivan sitä, miten näitä neuvotteluita hoidetaan. Erityisesti viitattiin intavaliokuntaan ja siihen, miten muut valiokunnat voivat tähän työhön osallistua. Kuten juuri kuulimme, eniten sopimus vaikuttaa 500 miljoonaan kuluttajamme – Intan työasiakirjassa huomaan vähän epäilyitä suhteessa siihen, mitä te olette nyt sanonut näiden kansalaisten jokapäiväisestä elämästä. Me edustamme kansalaisia ja suurin osa kansalaisista vastustaa tätä sopimusta. Paljon naiveja oletuksia esitetään. Kukaan ei puhu siitä, mitä riskiä kohdistuu meidän itsemääräämis oikeuteemme tai kuluttajiin. Teksti on hyvin varovaisesti esitetty, kun puhutaan säännöistä, jotka koskevat esimerkiksi riitoja ratkaisua. Minä suhtaudun hyvin skeptisesti siihen, miten parlamentti pystyy tässä toimimaan suhteessa komission tai komissio suhteessa amerikkalaisiin neuvotteluihin. Pelkään, että standardeja lasketaan ja päästään totalitaarisesti päättämään meidän kansalaistemme asioista. Eurooppaisten edustajana kyllä pahoin pelkään vaikutuksia, joita saattaa kohdistua meidän kansalaistemme elämään me olemme todella menossa nyt ihan päin seinää tämän sopimuksen kanssa. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Pari ajatusta itseltäni. Kovasti pidän tässä valmistelijan tekstistä. Hän puhuu siitä, että tämä on mahdollisuus, ainutlaatuinen mahdollisuus huolehtia standardeista, joista tulee de facto – maailmanlaajuisia, sanoisin globaaleja standardeja. Tämä on todella uniikki mahdollisuus huolehtia kuluttajan suojasta korkealla tasolla. Toisella puolen Atlanttia on myös korkeat standardit, joskus erilaiset, mutta kuitenkin yhteistyön kautta voisimme huolehtia siitä, että kun meillä on samantyyppinen lähestymistapa, voimme huolehtia siitä, että luodaan jopa globaaleja standardeja kuluttajien eduksi. Olen kanssani samaa mieltä siitä, että tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus ja on todella tärkeää, että pyritään saamaan tästä sopimuksesta sellainen, joka voidaan hyväksyä. Ei niin, että välittömästi sanomme, että se on vääränlainen ennen kuin siitä on edes neuvoteltu. Eli kiitos tästä työstä. Mitä tulee kuluttajille tulevasta hyödystä? Se, että poistetaan ja vähennetään kustannuksia on tärkeää. Monet taistelevat täällä elinkustannusten kanssa, jos elintarvikkeiden hinta voisi laskea tai vaatteiden tai autojen 10-20 prosenttia, niin tämä on kyllä merkittävää monen kuluttajan kannalta. Mutta ei saisi ajatella, että tämä johtaa myös työpaikkien menettämiseen. Nikola Dante ja Anders Schwab kommentoivat oman alueensa yrityksiä, jotka näkevät potentiaalista etua tästä kaupasta. Jos voimme vähentää kustannuksia, jotka liittyvät vaatimusten mukaisuuteen, kustannuksia, jotka liittyvät vientiin Yhdysvaltoihin, niin tämä voi auttaa omia yrityksiämme, työpaikkojamme. Vientityöpaikat usein ovat työpaikkoja, joissa on paremmat tulot, eli jos puhutaan siitä, että ei haluta mitä tahansa työpaikkoja, vaan kunnollisia – työpaikkoja, niin usein tällaiset työpaikat ovat juuri sellaisia, joissa ansaitsee vielä kunnon palkan. Ja tämän tyyppisiä työpaikkoja, jos voidaan luoda, se on hyvä. Korean sopimuksen yhteydessä 15 prosenttia lisääntyi vienti. Vapautetulla alueella 46 prosenttia, eli tämä voi olla todella mahdollisuus, jos kuuntelemme pk-yrityksiä, että saamme tämän työn oikealle tolalle. Valmistelija on keskittynyt pk-yrityksiin, se on tärkeää. PK-yritysluku, se on saatava toimimaan, ihan totta. Minusta tuntuu, että mitä tulee julkisiin hankintoihin, olisi ehkä hyvä saada sinne selkeä aikataulu kaupan edistämisviranomaisille. Tällä tapaa ilmeisesti pyritään saamaan tasavertaisemmat kilpailumahdollisuudet, jos ajatellaan tällaista Buy Europe-aloitetta. Ja kysymyksestä, meidän pitää suhtautua realistisesti. Ymmärtääkseni amerikkalaiset neuvottelijat eivät pysty neuvottelemaan kauppasopimuksesta, mutta ehkä tämä australialainen ratkaisu, jossa oli rinnakkaiset kiintiöiden neuvottelut, ehkä tämä voisi olla hyvä asia hoitaa. Olen samaa mieltä siitä, että vastavuoroisesti voitaisiin hyväksyä myös palveluita ehkä, mutta mielenkiintoisia kommentteja on ollut jäseniltä paljon. Olen samaa mieltä siitä, että huolenaiheemme on tässä esitettävä, ei ainoastaan toiveitamme, jotta voimme huolehtia siitä, että huolenaiheemme kuullaan. Annan esittelijälle lopuksi puheenvuoron. Um, maybe one general observation, I think. Ihan yleinen huomio. Keskustelu on osoittanut, että TTIP on tärkeä aihe tälle valiokunnalle. Me pitäisi jatkaa tätä keskustelua ehkä vähän rakenteellisemmalla tasalla luku, luvulta ja myöskin komissiota pyytää tulemaan tänne puhumaan, koska jotkut kysymykset ovat sellaisia, että komission pitäisi niihin vastata, tai minun. Minä en ole mukana neuvotteluissa ja ehkäpä toistaisinkin joitakin kysymyksiä. <laughs> ehkä vain muutama asia, joita monet teistä nostivat esiin mitä tulee kuluttajan suojaan. Tiedän, että tämä on tärkeä ja hankala kysymys ja tämä on yksi ähm, syy, miksi päätimme myös kuulemisemme omistaa tälle kuluttajansuojakysymykselle. Meillä on erilaisia äh, puhujia eri järjestöistä ja tämä on mahdollisuus meille paremmin ymmärtää, mikä äh, tässä on äh, pelissä. Se, mitä minä tässä lausunnossa äh, yritän saada aikaan, on se, että me itse asiassa edis, haluamme edistää tätä eurooppalaista korkeatasosta kuluttajan suojaa äh, Yhdysvaltojen suuntaan. Olen samaa mieltä Catherinein kanssa, että meidän täytyy saada tämä nyt oikein tehtyä ja meidän täytyy löytää oikea muotoilut, joka välittää myös samalla sen viestin, että tässä on valtaiset mahdollisuudet eurooppalaisille kuluttajille, kuten ECR-kollegani sanoi, mutta samanaikaisesti meidän on sanottava, että meidän kuluttajasuojan tasoamme ei voida neuvotella. Sitten julkiset hankinnat ja arvostan kovasti kollega Tarabellan puheenvuoro, joka oli esittelijänä julkisissa hankinnoissa ja hän oikein hyvin selitti, millainen tilanne Euroopassa on ja millainen tilanne on Yhdysvalloissa. Minä näen sen yhtenä EUn suurimmista eduista näissä neuvotteluissa. Meidän täytyy olla siinä offensiivisia ja meidän täytyy todellakin selkeä viesti välittää, kun on kyse julkisista hankinnoista. Sitten sääntelyyhteistyöstä. Tämä on erittäin tärkeä osa neuvotteluja yrityksille ja pk-yrityksille, mutta olen vähän eri mieltä siitä, mitä täällä sanottiin tai jotkut teistä sanoivat. Mielestäni tavoite tässä on se, että jos me sovimme jostain, niin se on sitovaa, mutta jos sopimusta ei ole, niin silloin me vielä pidämme tai meidän, meidän autonomiamme sääntelykysymyksissä jää voimaan. Ja sitten lopuksi, ja nyt avaan Pandoran lippan ISDS. Tämä on poliittisesti hankalin kysymys. Me olemme kaikki siitä tietoisia. Minun ehdotukseni olisi, että me jätämme tämän keskustelun intavaliokunnille, joka on vastuussa tästä asiasta. Ja me yritämme hyödyntää lausuntoamme, eh, sitä viestiä, jonka aiomme lähettää, eh, siihen, että keskitymme niihin kysymyksiin, jotka ovat tärkeitä kuluttajille ja yrityksille. En nyt tässä sano, että ISDS ei ole eh, eh, tärkeä. On monia muita kysymyksiä, jotka eivät ole toimivaltuuksissamme ja ovat tärkeitä kuluttajille, mutta minä ehdottaisin, että seuraamme tämän inta puheenjohtajan ehdotusta. Ja nyt keskitymme IMKO-valiokunnan äh, toimivaltuuksiin. Minä olisin kutsua teidät nyt sitten siihen kuulemiseen, jota järjestämme odotan kovasti kommenttejanne ja myöskin odotan seuraavaa varjoesittelijöiden kokousta. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Annan tämän keskustelun venoa aika pitkään, kun se on niin tärkeää. Meillä oli vähän ylimääräistä aikaa. Huomaan, että komission yksikön johtaja Rehirikov on kuunnellut tänään aamulla. Kiitos, että tulitte kuuntelemaan tätä keskustelua. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Thank you very much. be... Kiitos. Haluan lyhyt sanoa, koska tiedän, että teillä on vielä paljon työtä esityslisällä tänä aamuna, mutta haluaisin esittää vain muutaman kommentin auttaakseni teitä jatkotyössänne vain muutamasta yksittäistä kohdasta. Avoimuudesta haluaisin kiinnittää huomionne merkittäviin uusiin toiminnoihin olen ryhtyneet viimeisten kahdeksan viikon aikana, jotta kaikki tekstimme ovat netissä saatavilla, joten usko, että meidän pitäisi pystyä näkemään kaikki eurooppalaiset ehdotukset täysin avoimesti, ajatellen sitä, mitä me haluamme, ajatellen kokonaistavoitteita, samoin kuin myös erityistä oikeudellista tekstiä, jotenka olemme esittäneet amerikkalaiselle vastapuolelle. Voitte nähdä verkosta myös, että teknisiin teksteihin liittyy tällaisia tietolehtisiä, jotka ovat niin sanotusti normaalilla englannilla. Siinä kerrotaan sitä, mitä ovat tavoitteet ja suosittelisin myös tätä teille. Ja ajattelin myöskin sitten näitä konsolidoituja tekstejä tämän talon avainmepeillä jäsenillä on mahdollisuus tutustua näihin teksteihin INTA-valiokunnasta ja muista valiokunnista liittyen niihin teksteihin, joista valiokunta vastaa. Voisi myöskin sitten kiinnittää huomion yhteistyön tavoitteisiin. Ensinnäkin haluaisin korostaa sitä, että monet jäsenet ovat todenneet, että ei sunkaan siis voi olla kysymys siitä, että alentaisi standardeja millään tavoin. Amerikkalaiset eivät halua sitä, emmekä me halua sitä. Eikä ole kysymystäkään siitä, että sääntely autonomia oltaisiin menettämässä. Tämä on hyvin tärkeää ajatella sitä verrattuna siihen, miten me olimme itse järjestäneet omat sisämarkkinaamme. Se, mitä me EU-ssa olimme pyrkineet saman aikaan ja miten pyrimme saamaan TTIP Yhdysvaltojen kanssa, kysymys on yhteistyöstä riippumattomien säätelyiden kesken. Ja tässä yhteistyössä kysymys on siitä, että perustana on halu tehdä jotakin. Ja jos on eri standardeja, niin on eroja niitä voidaan ylittää näitä, nämä, näiden erojen kanssa näiden, mutta tavoitteena on todellakin leikata kustannuksia. Siellä, missä on turhaa standardien päällekkäisyyttä tai on parempia standardeja, koska saadaan tietoa siitä säätelyviranomaisesta toiselta puolelta. PK-yrityksestä haluaisin selkeyttää yhden kohdan, joka todella koskee sen ydintä, mistä neuvotellaan haluamme tehdä kaupan ja investoinnin helpommaksi pk-yrityksille. Suurilla yrityksillä on, niillä on helpompi löytää tiensä markkinoille, mutta pk-yrityksille tämä on vaikeampaa. Ja tämä koskee myös ISDS. -sää. On hyvin vaikea kuvitella hallitusten välistä kiistojen ratkaisumenetelmää pienille yrityksille siksi, että siihen liittyy resurssikysymyksiä ja poliittisia vaikutuksia. Kysymys on myöskin suhteesta, joka on ISDS ja PK-yrityksillä julkista hankinnosta haluaisin sanoa, että tämä on myös sellaisia että tätä valikuntaa erityisesti, että yksi päätavoite neuvotteluissa Yhdysvaltojen kanssa on, että eurooppalaisia tarjoajia kohdellaan täysin tasavertaisina amerikkalaisten kilpailijoiden kanssa. Tämä tulee olemaan vaikeaa saavuttaa, koska, mutta kuitenkin tässä on kysymys suurista kysymyksistä. Sitten ISTSstä itsestään komment, otin esille kommentit, jotka lausunnon laatija esitti tästä. Mutta teillä kaikilla täällä parlamentissa olette käyttäneet mahdollisuuksia hyväksenne viime viikkojen aikana ja suosittelisin raporttia, jonka olemme tehneet, jossa on määritelty alueet tulevaa työtä varten, tulevia keskusteluja varten tämän parlamentin kanssa siitä, miten ISDS-instrumenttia pitäisi viedä eteenpäin koska se ei ole kahdenvälinen keskus, eh, kahden tapainen kysymys ja kysymys, joka on joko se on mukana tai ei ole. että sitä täytyy käydä eh, hienostunutta keskustelua siitä lähtien liikkeelle, mikä on viimeisin vaihe instrumentin osalta tämä lähtevissä sitä sopimuksesta. Ja ne alueet, jotka on määritelty jatkotyötä varten komission raportissa, joka tuli eh, tammikuun alkupuolella julki, ja jos tutustutte siihen, teillä on runsasta perustaa keskustelulle siitä, kun pyritte tekemään päätöksen, miten voidaan tasapainottaa eri vaihtoehdot, joita on. Ja totta kai eri ihmisillä on eri näkemyksiä, tämä täytyy tunnustaa, mutta me olemme pyrkineet tarttumaan asian ytimeen niin, että olisi valistunutta keskustelua tulevina viikkoina, koska me toivomme, että alkukeväästä voimme tuoda parlamentin, neuvoston ja komission osalta näkemään yhteisen kannan siitä, miten ISTS-keskustelua viedään eteenpäin. Se on äh, eurooppalainen, Euroopan toimivalta kuuluva asia Lissabonin sopimuksen pohjalta, että meidän pitää katsoa kaikkeen, mikä on meidän vastuumme näiden kysymysten käsittelyssä ja totta kai me tunnustamme, että ne ovat hyvin arkaluontoisia kysymyksiä ja eri ihmisillä on hyvin erilaisia näkemyksiä niistä. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Kuten sanoin, puhumme tästä melko pitkään, mutta aihe on tärkeä. Seuraava esityslistan kohta on Liisa Jaakonsaaren lausunto Eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä, kansalaisia palvelat, yhteentoimivuusratkaisut. Saamme kuulla komission esityksen komission ehdotuksesta. Sorry, I should have reminded Anteeksi, minun olisi pitänyt muuten muistuttaa, että määräaika tarkistusten jättämiselle Dita Taransovan lausuntoon on 25. päivä helmikuuta. Olen samaa mieltä kanssani siitä, että tämä aikataulu oli kovin tiukka. 25. päivä helmikuuta. Are we ready? Olemmeko valmiina? Okay. With apologies, we've just been Pahoittelut. Tässä oli vähän tuolileikkiä. Siis yhteentoimivuusratkaisut julkishallintojen osalta. Vastaava valiokunta, ITRE-valiokunta. Ja meiltä on lausunto säännön 40, anteeksi, 54 mukaan ja komissio esittelee ehdotuksen. Engestad komissiosta. Tervetuloa. And the presentation is online, uh, available on our, our... Ja tämä on myös e-meeting-sovelluksessamme tämä esitys. So thank you very much, Mrs. Chair, uh, Rapporteur, uh, Members of Parliament. Very happy to be here today. To... Kiitoksia oikein paljon, puheenjohtaja, esittelijä. Olen iloinen voidessani esitellä tämän uh, olen Gertrud äh, Inrestad ja olen Digit-pääosastosta johtaja. Ensinnäkin yhteen toimivuus, mistä, mistä siinä oikein on kyse. Euroopan komissio määrittelee yhteen toimivuuden 2010 äh, tässä tiedonannossaan. Tässä on kyse siitä, miten kaksi eri yksikköä voivat tehdä asioita yhdessä ja vaihtaa merkityksellistä tietoa. No missä tässä sitten meidän kontekstissamme on kyse? Siinä on kyse siitä, että luodaan julkisia palveluita, jotka noudattavat tiettyjä perusperiaatteita. Löydätte ne tästä vasemmalta perusperiaatteet ovat yksi, yhden kerran ainoastaan, eli tiedot pitää välittää ainoastaan kerran. Tällaisia yhden luukun yhteyspisteitä, digitaalinen alusta asti ja sitten end-to-end -end palveluja, eli on yksi julkinen palvelu yrityksen tai yksityisen henkilön elämässä tai liiketoimintasyklissä. Jos me tarjoamme nämä palvelut, me varmistamme korkean tason julkiset palvelut ja lisäämme hallinnon tietoa, valitamme sitä suuremmille ryhmille ja tulokset ovat tässä oikealla parempaa ja tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa, jotta palvelut voidaan tarjota paremmin ja nopeammin. Luomme eh, enemmän liiketoimintamahdollisuuksia, koska eh, julkishallinnolla on tärkeä rooli taloudessa. Ja lopuksi, eh, mutta ei mitenkään vähäisimpänä, kansalaiset saavat paremmin julkista tietoa käyttöönsä ja helpommin. Yhteen toimivuus on nähty komissiossa prioriteettina vuodesta 1995 lähtien, kun ensimmäinen ohjelma perustettiin. Me olemme useampi ohjelma on kulunut, mutta me tiedämme, että paljon tehtävää vielä on, mutta näemme myös ensimmäisiä tuloksia ja siksi haluamme tämän ISA-potenssi 2 ohjelman ehdottaa, jonka tarkoituksena olisi huomioida uusia haasteita toimivuudessa Euroopassa ja tämä Isä potenssiin kaksi hyväksyttiin komissiossa kesäkuussa 2014. Tämä ohjelma äh, tavoite on tämä yksi tavoite lähestymistapa, kuten edeltäjällä, edeltävälläkin ohjelmalla. Äh, siinä kehitetään yhteentoimivuusratkaisuja, jotka äh, tukevat tiedonvaihtoa EUn hallintojen välillä, jotka ovat pääedunsaajia, mutta myös kansalaisten eh, ja yritysten kanssa, jotka ovat epäsuoria edunsaajia. Ja tämä on se lisä tähän edellisen isäohjelmaan. Ja eh, myös soveltamisavaa on, on vahvistettu, kuten edeltäväkin ohjelma. Siinä identifioidaan, luodaan ja eh, toteutetaan yhteen toimivuusratkaisuja ja tarjotaan erilaisia sähköisiä julkisia palveluita ja konsolidoidaan ja edistetään isän toimintaa. Mutta tämän lisäksi se tulee myös toimimaan tällaisena ratkaisun kehittäjänä, jotta voitaisiin kypsyttää ratkaisuja, kunnes niitä voidaan hyödyntää. Ja sen tulisi toimia myös siltana ratkaisuille, jotka ovat jo operationaalisia, mutta joita on tuettava ennen kuin ne voidaan hyödyntää palvelun tarjonnassa. Ja meillä on tällainen yksi lähestymistapa, se perustuu erilaisiin operatiivisiin tavoitteisiin, ohjelmatoimiin ja tässä hyödynnetään olemassa olevia rajat ylittäviä tai sektorirajat ylittäviä yhteentoimivuusratkaisuja. Sitten hyödynnetään uusia rajat ylittäviä tai, alue- tai sektorirajat ylittäviä ratkaisuja ja sitten arvioidaan ehdotettua unionin lainsäädäntöä, kuten entisessäkin isassa, mutta uutta on se, että mm, tunnustetaan, tunnistetaan lainsäädännön aukkoja, jotka estävät yhteen toimivuutta. Uusia elementtejä ovat myös EIRA, tämä referenssiarkkitehtuuri ja EI-kart, joka on ratkaisujen, tällainen ratkaisukartta, ratkaisuja voidaan hyödyntää. Meillä on myös yhteisiä standardeja, joita haluamme edistää. Se on tärkeä osa ISA ja myöskin se, että kehitetään mekanismia, jolla voidaan mitata ja määrällistää yhteentoimivuusratkaisuja, niin voidaan varmistaa, että ne todellakin hyödyntävät eh, ihmisiä. Ja sitten meillä on ohjelma, jolla jatkuvasti valvotaan ja tulokset julkaistaan netissä. Ja sitten meillä on väliaikais- ja loppuraportti, jotka välitetään parlamentille. Meillä on erilaisia indikaattoreita, jotka löytyvät lainsäädäntöehdotuksesta, joilla tarkoituksena mitata ohjelman tuloksia. Näiden indikaattorien joukossa on yksi, jolla mitataan pää voidaan mitata se, että nämä, tämä ohjelma todellakin saa aikaan mitattavaa hyötyä. Nyt näette tässä kalvon täytäntöönpano budjetista. Se ohjelma kestää viisi vuotta ja se on yhteen sopiva monivuotisten rahoituspuitteiden kanssa. Summa on 131 miljoonaa euroa ja vuosittainen budjetti on noin 26 miljoonaa euroa. Se on suurin piirtein sama kuin nykyisessä ISA-ohjelmassa, niin toiminta voi jatkua äh, sutjakkaasti. Ja sitten tästä poliittisesta kontekstista, miksi tämä on niin tärkeää? No julkinen sektori on erittäin tärkeä toimija Euroopan taloudessa ja se on osa myös ratkaisua tähän talouskriisiin. Noin puolet EUn BKTstä luodaan julkisella sektorilla. Se kattaa 25 prosenttia kokonaistyöllisyydestä Euroopassa ja julkiset hankinnat kattavat 19 prosenttia EUn BKTstä, joten sähköinen hankintamenettely on erittäin tärkeä kysymys tässä. Komission toimivaltuus julkishallinnossa ei ole niin vahva, mutta on useita EUn aloitteita, jotka ovat tärkeitä, jotka suoraan tai epäsuorasti vaikuttavat julkisen sektoriin. Ja nämä aloitteet ovat EU 2020, digitaaliset sisämarkkinat, digitaalinen agenda Euroopalle ja vuotuinen kasvuselvitys, eurooppalainen ohjausjakso ja Euroopan julkishallinnon uudistaminen, joka on erittäin tärkeänä asialistalla nyt, joten poliittista kannustinta yhteentoimivuuden edistämiseksi julkishallinnossa Euroopassa kyllä on. Tästä kalvosta että yksityiskohtia kyllä näe, mutta se on tutkimus, joka osoittaa, kuinka paljon aikaa säästyy sitä kautta, että kansalaiset ja yritykset voivat käyttää sähköisiä palveluita. Ja tämä on sitten muunnettu säästö päästöiksi BKT. Tämä perustuu Maailmanpankin tilastoihin ja nämä luvut ovat kyllä huimia. Tässä esimerkiksi nähdään, että jos Belgiassa olisi enemmän yhteen toimivia julkisia palveluita, niin se voisi säästää 2,34 miljardia ja Ranska voisi säästää yli 12 miljardia. Nämä ovat siis aivan uskomattomia summia ja vain muutamia esimerkkejä. Jos hyödyt ovat niin selkeitä, niin miksi me ole vielä päässeet tavoitteeseemme? Mitä meidän pitää vielä tehdä? Mitä esteitä meillä on? Meillä on poliittista tahtoa, hyöty ovat selvät ja teknologian olemassa. No, meillä on tässä yksi esimerkki, Ruotsi, joka on nettiyhteyden ja informaatiotietoteknologian käytössä huippumaa Euroopassa 93 eh, prosenttia kotitalouksista, niissä on nettiyhteys ja 72 prosenttia kansalaisista käyttää nettiä ehm, kanssakäymisessään julkisten viranomaisten kanssa, mutta kun on kyse sitten siitä, että eh, esimerkiksi veroilmoituksia tai muita lomakkeita eh, välitettäisiin sähköisesti, niin silloin tämä luku laskee 46 prosenttiin. Eli julkishallinto ei pysty hyödyntämään tätä ja tarjoamaan enemmän tällaisia end-to-end palveluja kansalaisille. Joten e, ratkaisu ei ole pelkästään se, että ollaan digitaalisia tai että tarjotaan näitä palveluja, koska digitaaliset e, kysymykset, e, ratkaisut usein kehitetään ad hoc ja ne ovat eri toimijoiden käsissä. Meidän täytyy nähdä tämä kokonaiskuva, jotta pystymme luomaan palveluja, jotka ovat yhteen toimivia aivan alusta asti, riippumatta taustalla olevasta infrastruktuurista. Meidän täytyy siis olla holistinen lähestymistapa yhteen toimivuuteen Euroopassa. Me halusimme myös näyttää teille kalvon erila- kolmesta erilaista ratkaisusta jotka kaikki tunnistatte tärkeinä, Your Europe, Solvit ja IMI. En nyt mene yksityiskohtiin, mutta näette, että ne ovat yhä menestyksekkäämpiä. Ne ovat tyypillisiä esimerkkejä rajat ylittävistä yhteen toimivista palveluista ja e, ISA myös tukee niitä. No, Tämä on nyt viimeinen kalvo ja ihan viimeiset sanat yhteen toimivuudesta. Meidän mielestämme tämä on avain, jotta voidaan luoda tarpeellinen palvelun mm, tarjoamisstrategia e, eurooppalaisessa julkishallinnossa. Se luo puitteet, joissa palveluja tarjotaan ja tarpeellisia välineitä kehitetään. Inter- yhteentoimivuus on enemmän kuin tieto- ja viestintäteknologia. Se vaikuttaa päätöksentekoon, prosesseihin ja tiedon hyödyntämiseen. Jotta me voisimme edistää yhteentoimivuutta, meidän täytyy uudelleen järjestellä hallintomme ja hallintomenettelymme, ja siihen tarvitsemme todellista poliittista tahtoa ja päätöksentekoa, jotta saadaan todelliset sisämarkkinat, joissa on yhteen toimivat palvelut, niin yhteen toimivuus on otettava huomioon, kun palveluita suunnitellaan ihan alusta lähtien, kun suunnitellaan palveluita ja ratkaisuja, ja siinä ISA potenssiin kaksi voi olla hyödyllinen. Kiitoksia. Thank you for your presentation. Kiitos oikein paljon tästä alustuksesta se on nettisivujen kautta saatavilla. Toivon, että tämä toimii nyt kaikilla ja nyt esittelee Liisa Jaakonsaari saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja ja komission edustajalle lämpimät kiitokset erittäin selkeästä esityksestä. Ehm, tämä digitaaliagendahan on nyt jokaisen huulilla ja se on komission yksi pääprioriteetti ja varmasti monien jäsenmaiden pääprioriteetti. Ja ehkä tästä kehityksen kovasta vauhdista johtuen luulen, että monilla on vaikea päästä eh, saada otetta siitä, että mitä kaikkea tapahtuu digitaaliagendassa Euroopassa, koska tämä on fragmentoitunut niin moniin ohjelmiin ja, ja eh, viimeksi komission kokoonpanossakin eh, asia tuli monen eri komissaarin, komissaarin harteille. Tämä on hyvä asia, mutta jossain pitää olla se paikka, jossa koordinoidaan tätä asiaa. Ja minusta tuntuu, että Euroopan parlamentissa juuri IMKO-valiokunta olisi se, joka koordinoi tätä digitaaliasiaa, jotta se, tämä ei nähtäisi pelkästään teknisenä asiana, johon on yleensä taipumus aina mennä. Ja siksi oli hyvä, että mm, aika pitkän, valitettavan pitkänkin kompetenssikiistan seurauksena kiista, joka oli ITREN ja IMKO välillä, nyt tässä failissa on jaettu kompetenssi ITREN ja, ja IMKO välillä, ja tämä on hyvä, hyvä ratkaisu. Tämä isä kakkonen on luonteeltaan aika teknike, tekninen, mutta minusta siihen ei pidä alistua, vaan, vaan nähdä se, sen vaikutus monilla sisämarkkinoiden alueilla. Yhdyn komission ajatuksen siitä ilman muuta, että kyllä meillä on onnistumisen pakko tietyllä tavalla, koska on menetetty jo nyt ja menetetään koko ajan erittäin paljon aikaa, rahaa, ihmisten hermoja siitä, että, että tämä yhteistoimivuus on niin alkutekijöissään. Pidin hyvänä sitä, että tähän isä kakkoseen, tähän ohjelmaan on lisätty juuri käyttäjät ja jopa sana citizen, eli kansalainen, eli tämä kansalaisnäkökulma eh, nostetaan esille. Mutta valitettavasti se on vaan toistaiseksi otsikkoa. Kyllä eh, äskeisestä esityksestä kävi ilmi, että loppujen lopuksi tietenkin kaikki vaikuttaa kansalaiseen, mutta semmoinen kansalaisnäkökulma ja erityisesti pienten yritysten näkökulma ei ole nostanut niin paljon huomiota kuin minun mielestä pitäisi. Tässä on valitettavasti valiokunnalla erittäin kova aikataulupaine saada nopeasti tämä asia ratkaistuksi, sillä tämä voimassa oleva isä ykkönen ohjelma päättyy aika nopeasti. Ja ilman muuta yritämme tehdä varjoesittelijöiden kanssa parhaamme, että tämä aikataulu, aikataulu onnistuu, mutta komissiolle haluaisin sanoa, että kyllä tätä demokraattista prosessia ja e, pitää sillä tavalla kunnioittaa, että aikataulut eivät olisi liian tiukkoja. Tosin me täällä Euroopan parlamentissakin tehtiin omia virheitä, koska tämä kompetenssi kesti vähän liian kauan. Minulla on <clears throat> muutamia kysymyksiä komission edustajille, jotta vielä saamme selkeyttä ja kirkkautta tähän asiaan. E, kysyisin tästä perusajatuksesta, että mikä on tämän esityksen ikään kuin, mitkä ovat ne rajat, että koetaan komissiossa, että tämä on tekninen asia, Eh, jolla sitten jaetaan erilaisiin ohjelmiin eh, varoja, jotta, voidaan, jotta tietojärjestelmät voivat puhua keskenään, vaan näettekö komissiossa, että tällä on todellakin syvempiä vaikutuksia esimerkiksi, miten, miten tarkemmin julkinen hallinto toimii kansalaisten ja, ja bisneksen kanssa yhteistyössä. Sitten kysyisin tästä mm, taloudellista allokaatiosta. Voisitteko vähän tarkemmin selittää sitä, että kuinka komissio päättää näistä varojen ohjelmassa olevien varojen jaosta? Ja viimeinen kysymys kertoo siitä, että tämä, kun olen huolestunut tästä, oli sitten TT-tipistä tai tästä, että semmoinen tekninen näkökulma nousee kaikkien keskeisemmiksi, niin miksi, miksi tämä asia on Digi, dig, dig, Digitissä eh, ja tietenkin yhteistyötä tehdään muidenkin ohjelmien kanssa, mutta mikä on yhteistyö sitten tämän, eh, tämän ohjelman ja Connecting Europe Facility-ohjelman kanssa. Kuka, kuka kantaa tästä kokonaisuudesta vastuun on mielestäni myös <clears throat> relevantti kysymys. Kiitoksia. Thank you enough, EPP. Kiitos. EPP nimissä Eva Paunova. Thank you, Chair, first of... Kiitos puheenjohtaja. Ensin kiitokset komissiolle. Hyvin yksityiskohtainen alustus. Kiitos siitä. Ja myös esittelijä Jaakonsaari, kiitos kommenteista. Olemme olleet jo yhteydessä hänen toimistoonsa ja mielelläni teen yhteistyötä hänen kanssaan ja hänen tiiminsä kanssa. Teen läheistä yhteistyötä myös EPPn varjoesittelijä Bonin kanssa Itressä. Eilen EPPssä järjestettiin sisämarkkinakuuleminen ja kiinnitimme huomioon siihen, että hyvin toimivat sähköiset julkishallintojärjestelmät ovat ratkaisevan tärkeitä digitaalisten sisämarkkinoiden saattamisen päätöksen. Komission jäsenen Kovskakin sanoi, että hyvät hallintotavat ovat keskeisiä tässä mielessä. Haluaisin keskittyä noin neljään seikkaan. Luultavasti ensimmäinen olisi, miten voidaan viestiä tämän ohjelman eduista kansalaisillemme. Meillä on myönteisiä esimerkkejä, kuten Ruotsi, joka mainittiin tässä, mutta jopa Ruotsissa, jossa internet on niin laajalle levinnyt. Vain 46 prosenttia käytti julkishallinnon nettipalveluita – Joten tässä syntyy kyllä kysymys, miten voitaisiin lisätä kansalaisten ja yritysten luottamusta, jotta käytettäisiin enemmän näitä elektronisia ratkaisuja. Myös ajatellen lisäkakkosen poliittista ulottuvuutta oletan, että isä ohjelmista on etua yrityksille ja kansalaisille. Varmasti kaikki voimme olla samaa mieltä siitä, että e-hallintojärjestelmien hyvä toiminta voi säästää aikaa ja rahaa kansalaisten eteen, mutta enpä tiedä, miten pitkälti kansalaiset ovat näistä mahdollisista eduista tietoisia. Minusta tuntuu, että ehdotetut varat isä kakkosohjelman täytäntöönpanolle 2016-2020 taisi olla 131 miljoonaa euroa. Ja haluaisin kysyä komission edustajalta nyt, mitkä ovat suunnitelmat Miten voidaan lisätä viestintää kansalaisten suuntaan, jotta tämän ohjelman edut tulevat tutuksi? Ja kohdennetaanko jo tiedotuskampanjaa? Ja miten tämä hyvin tekninen teksti saataisiin muutettua sellaiseksi, että kansalaiset paremmin se voisivat ymmärtää? Lisäksi ajattelisin, että ehkä Jotkut jäsenet täällä ihan mielellään voisivat järjestää viikoittaisia tai ainakin joitain kokouksia äänestäjien kanssa vaalipiirissä. Ehkä mielellään voitaisiin lisätä näin tietoisuutta siitä, että tämä voi helpottaa kansalaisten elämää. Tähän tarvitaan konkreettisia esimerkkejä, selkeitä esimerkkejä. Haluaisin myös tuoda esiin pk-yritysten merkityksen ehdotuksen tekstistä. Tätä ei nyt nähdä, vaikka se on lisätty sinne otsikkoon, että siitä voi olla etua kansalaisille ja yrityksille, mutta haluaisin, että painotettaisiin enemmän pk-yrityksiä erityisesti. Ja minusta tuntuu, että enemmän pitäisi kiinnittää huomiota siihen, miten yritykset ja kansalaiset voidaan, voivat uudelleen käyttää tiettyjä tietoja. Pekoyritykset yleensä kärsivät tällaisista taloudellisista ja hallinnollisista taakoista eniten. Kun kehitellään ratkaisuja, arvioidaan ratka- tätä ohjelmaa, pitäisi muistaa, ettei saa puhua yrityksistä noin yleisesti, vaan vähän täsmällisemmin. Minä puolan myös Isä Kakkosen vuosittaista tarkastelua, ei ainoastaan Isä komiteassa voi myös Euroopan parlamentissa. Ja viimeinen huomioni. Neutraaliuskysymys, siihen pitää kiinnittää enemmän huomiota. Eli netti- ja teknologianeutraalius on hyvin merkittävä seikka. Tässä taisivat olla huomioni tähän mennessä. Suhtaudun hyvin myönteisesti siihen, että meidän pitäisi tehdä kaikkemme, jotta nopeasti saamme tämän työn päätökseen. Vuoden 2015 mennessä pitää saada työt päätökseen, ei menetetä sitä, mitä isä ykkösen kautta saatiin aikaiseksi. Kiitos. Thank you, and I've been... Kiitos. Minä olen ollut varjoesittelijä tai olen ECR-varjoesittelijä itse. Varmasti on hyvä muistuttaa ihmisiä siitä, miksi tätä nyt katsomme. Katsomme sitä siksi, että haluamme parhaan mahdollisen julkishallinnon, joka voi toimia tällä vuosisadalla katsoa tuota Digital by Design, Digital by Default ajatusta – on tärkeää tiedottaa kansalaisille kautta Euroopan, että julkisia palveluita voidaan saada myös turvallisella tapaa. Tämä on tavoite. Yhteen toimivuus on välineellä päästään tähän, mutta siis lopullisena tavoitteena on se, että saadaan parhaat mahdolliset tavat huolehtia siitä, että julkishallinto voi toimia paremmin, tehokkaammin näin. Siksi pyrimme tähän digitaaliseen muutokseen kautta Euroopan, jotta saadaan parasta aikaiseksi. Tämä muutos on haasteellinen kansallisella tasolla ja yhä haasteellisempi, kun siirrytään Euroopan tasolle, joten suurin osa julkishallinnon palveluista ovat palveluita, joita käytetään kansallisella tasolla, joten järjestelmien on voitava olla yhteen toimivia kansallisella tasolla. Tämä on ikään kuin ensimmäinen askel ja sen jälkeen Euroopan taso on osa sitä, mutta ainoastaan osa, eikö niin? Joten tässä visio on tärkeä asia. Siitä on kansalaisia muistutettava, mihin tässä siis pyrymme. Näissä puitteissa on varmasti hyvin tärkeää, että keskitytään enemmän käyttäjiin, kysyntään viimeinen puhuja taisi puhua siitä, ettei puhuta ainoastaan kuluttajista, kansalaisista, vaan myöskin pk-yrityksistä ja muista käyttäjistä, joten meidän pitää keskittyä käyttäjiin ja kysyntään, eikä jotenkin vain keskittyä tiettyihin kohdennettuihin palveluihin, vaan meidän pitäisi jotenkin huolehtia siitä, että luomme nyt sellaisen mallin, jota voidaan laajentaa eikä ole siis liian rajallinen. Tämä muistaen keskittyen enemmän kysyntään ja käyttäjään, niin on ehkä vähän ikävää, ettei ollut sidosryhmien kuulemista, vaikutusten arviointia kunnolla. Ja tiedän, että te argumentoisitte, että tämä on isä kakkonen ei ykkönen, tämä ei ole uusi ehdotus, vaan seuraa edellistä, mutta kuitenkin mielestäni etua olisi ollut siitä, että olisi syvällisemmin tätä ehdotusta arvioitu. Veronmaksajien rahoista on kyse. Suurin osa julkishallinnosta toteutuu kansallisella alueellisella tasolla yhteen toimivuuttaan siellä parannettava ja sitten vapautettava etuja juuri siellä, mistä on eniten potentiaalia ensin ilman, että suljetaan tulevia uusia mahdollisuuksia. Tässä minun ensimmäiset kommenttini. Mielelläni teen yhteistyötä kollegoiden kanssa tämän ehdotuksen pohjalta. Antanas Kaukaa. Thank you, Mrs. Eh, Jakonsaari. Kuoka. Kiitos esittelijä Jaakonsaari tästä työstä. Mielelläni teen yhteistyötä kaikkien varjoesittelijöiden kanssa. Tärkeää on se, että tietoa jaetaan markkinoiden ja viranomaisten välillä. Kysymykseni komissiolle, miten isä kakkonen parantaa markkinoiden seurantaa, valvontaa? Se olisi mielenkiintoinen kysymys, mutta mielelläni teen yhteistyötä kanssanne. Kiitos. Lyhyt ja ytimekäs puheenvuoro, jolle Reda ei taida olla paikalla. Onko muita puhujia? Edustaja Kallas, olkaa hyvä. Ähm, ja kiitoksia. Minäkin olen sitä mieltä, että isäohjelma on tärkeä elementti, jotta voidaan kehittää sähköistä hallintoa ympäri Eurooppaa. Äh, on myös tärkeää, että sillä on roolina se, että se toimii silkana erilaisten hankkeiden ja sähköisten ratkaisujen välillä, joita jäsenvaltioiden on toteutettava sähköiset hankintamenettelyt esimerkiksi tai sähköiset tullipalvelut ja järjestelmän tehostamisen pitäisi kulkea mm, käsi kädessä sen kanssa, että järjestelmästä tulee myös turvallisempi. Ja kuten Eva Varnova sanoi, eh, kansalaisten pitää pystyä luottamaan järjestelmään, niiden pitää, eh, heidän pitää olla varmoja siitä, että jos tiedot ovat netissä, niin se on turvallisempaa kuin että, äh, että tiedot lähetetään paperilla. Joten ISAN rooli on myös se, että äh, jäsenvaltiot löytäisivät ratkaisuja, joilla kansalaiset pystyvät suojelemaan äh, tietojaan esimerkiksi salauksen tai mm, ähm, tai sähköisen tunnistamisen kautta. On kyse myös siitä, miten me myymme tämän julkisuudessa. Se on argumentti, pitäisi olla, että tämä on yhden luukun palvelu, kansalaisen täytyy tiedot antaa vain yhden kerran eikä useampaan otteeseen. Ja viimeinen asia, mielestäni on myös tärkeää se, että kun lyödään näitä digitaalisia ympäristöjä, että kaikkia ratkaisuja ei aloiteta ihan nollasta. Esimerkiksi Virossa tämä turvallinen järjestelmä, joka kehitettiin sähköisiä maksuja varten, sitä käytettiin myös sähköisen hallinnon kehittämiseen. Ja tietenkin luottamus on tärkeä elementti kansalaisille käyttää palvelua enemmän, mutta sen täytyy olla myös kätevää koska muutenkin käyttävät sähköisiä palveluja, niin sitten voivat helposti käyttää myös julkisia sähköisiä palveluja. Kiitos oikein paljon teille. Haluaako komissio käyttää vielä puheenvuoron ja sitten esittelijä? Ensin komissio. Kiitos. Kiitos oikein paljon näistä kommenteista. Niistä on kovasti meille hyötyä totta kai. Vastaamme joihinkin ja joihinkin ehkä joudumme palaamaan yksityiskohtaisemmin. Katsotaan, mitä voimme yhdessä tehdä, mutta lähtisin liikkeelle esittelijän puheenvuorosta ja san, mitä sanottiin pirstaloitumisesta, siitä, että tarvittaisiin koordinoiva taho. Me pyrimme samantyyppiseen työhön komissiossa. Tunnustamme sen, että työtä on tehtävä eri palveluyksiköissä komissiossa ja joskus menneisyydessä on ollut hankala nähdä, kuka tekee mitäkin ja miten voidaan koordinoida, jotta voidaan yhdessä saada tällainen kattava vaikutus. Nykykomissio, uusi komissio on hyvä esimerkki, kun meillä on kaksi varapuheenjohtajaa, jotka pitävät tätä tärkeänä ja koordinointi on hoidettu nyt toisin kuin aikaisemmin. Meillä on koordinointiryhmä, joka on aloittanut työnsä jo ja se kattaa kaikki julkisen sektorin uudistamishankkeet. Ja me edistämme tätä päivä päivältä, joten tämä varmasti auttaa. Tässä mielessä halusin tätä painottaa, kun se on tärkeää meidän yhteistyöllemme myös. Yhteen toimivuus isän ja verkkojen Euroopan välineen välillä. Isä on valmisteleva vaihe. Siinä valmistellaan sitä, mitä verkkojen Eurooppa-välineeseen menee. Ne ovat yhteen kuuluvia varmasti, mutta ei päällekkäisiä. Jos ajatellaan isän rakennuspalikoita, pyritään huolehtimaan siitä, että järjestelmät ovat toimivia, niin niistä voi tulla osa verkkojen Eurooppa-välinettä. Eli kahtalainen lähestymistapa, mutta päällekkäisyyttä meillä ei ole. Teemme hyvin läheistä yhteistyötä verk- verkkojen Eurooppa-välineen välillä. Digit hoitaa myös sitä. Me olemme kovasti yhteydessä Connectin ja muihin komission yksiköihin. Digitaalista sisämarkkinoista. Sanoisin kyllä, tämä on tärkeä osa sitä. Yhteen toimivuus on oikeastaan useimpien digitaalisten sisämarkkinoiden toimien takana. Meitä kiinnostaa kovasti nämä keskustelut myös komissiossa, joten uskomme, että tämä on todella tärkeää. Vaikutusten arvioinnista. On ihan totta, että me emme ole hoitaneet vaikutusten arviointia, kun tämä on edellisen isäohjelman jatkoa, mutta olemme hoitaneet ennalta arvioinnin, jotta saataisiin tietää mahdollisimman tarkkaan, mitä uuteen ohjelmaan haluttiin. Me olemme epämuodollisesti ja muodollisesti myös konsultoineet, kuulleet muita tahoja, jotta kuulimme toiveita siitä, mitä uuteen ohjelmaan tarvittaisiin. Paljon työtä on tehty, vaikka vaikkakaan ei virallisen vaikutusten arvioinnin muodossa. Silloin on tarkoitus löytää ongelmaa, katsoa mitä ratkaisua voitaisiin ajatella ongelman ratkaisemiseksi. Tässä on päätetty arvioida vähän toisin, jotta voitaisiin nähdä, mikä seuranta olisi edelliselle ohjelmalle sopivaa. Uh, we also have done an interim... Olemme tehneet myös isän väliaikaisarvioinnin, joka on antanut paljon tietoa meille tähän isä kakkosohjelmaan. Ja sitten turvallisuudesta kysymys, joka esitettiin ja siihen viitattiin muutaman kerran muutamassa puheenvuorossa. Haluaisin sanoa, että isäohjelma on itsessään sellainen, että se kunnioittaa 2001 vuoden asetusta 45, mutta meillä on myös kaikki tutkimukset ja puitteet, jotka liittyvät ohjelmistoihin ja niin edelleen, ja tietosuojakysymykset varmasti otetaan huomioon ja sen, että noudatetaan sääntöjä ihan alusta asti, joten yksityisyys, turvallisuus ovat siellä alusta asti mukana. Lisäksi on suuntaviivat julkishallinnoille, jotka käyttäisivät näitä välineitä siitä, miten huolehditaan siitä, että tietosuojasääntöjä noudatetaan, kun sovelletaan näitä eri ratkaisuja. Eli Kyse on siitä, että nämä asiat otetaan huomioon aivan alusta lähtien ja saadaan sopivat suuntaviivat. Jäsenvaltiot sitten huolehtivat eri ratkaisujen soveltamisesta jäsenvaltioiden tasolla, mutta meillä on siis suuntaviivat, jos otetaan nämäkin kysymykset huomioon. Ja sitten jättäisin puheenvuoron kollegalleni niin tästä viestintäkysymyksestä. Regarding the... niin, liittyen viestintään haluaisimme kertoa teille, että tämä on nykyisen ohjelman äh, toimi, että ohjelman tuloksesta kerrotaan kansalaisille ja äh, yrityksille ja hallinnoille ja tämä toimi jatkuu ISA kahdessa. Seille ei ole kovinkaan äh, suurta budjettia annettu, noin miljoona vuosittain annetaan tiedotukseen. Me kyllä itsekin tunnustamme, että enemmän on tehtävä. On eräs tietty asia, josta haluaisimme kertoa. Yhteen toimivuus on kysymys, jota loppukäyttäjät eivät välttämättä yksinker- kovinkaan helposti ymmärrä. Ja me puhumme ratkaisuista, jotka koskevat tätä keskiväliä näissä ratkaisuissa eikä sitä loppukäyttäjää. Olemme tehneet joitakin videoita, yritämme kommunikoida yksinkertaisella kielellä ja tämä on jatkuvaa työtä ja nyt juuri kehitämme uusia videoita, jotka lähetetään vielä ennen ohjelman loppua kaikille hallinnoille ja jotka julkaistaan myös Mm, paikallisissa tiedotusvälineissä jäsenvaltioissa. Kiitos, kiitos oikein paljon kollegoille, jotka juuri ovat tulleet tänne. Olemme noin puolisen tuntia myöhässä, kun kävimme pitkän TTIP-keskustelun. Se oli tärkeä, kollegoilla oli paljon sanottavaa. Esittelijä, haluatteko ihan lyhyesti vielä pitää loppupuheenvuoron? Ensin tähän viestintään huomasin äh, suomalaista lehdistä erittäin kalliita ja isoja ilmoituksia komissiolta tästä digitaaliagendasta ja no täytyy sanoa, että ne oli erittäin huonoja. Niistä oli, niitä oli suoraan sanon vaikea lukea ja ne oli mainostoimiston tämmöistä brillierausta asialla, mutta kansalaisia ne ei varmasti tavoittanut. Toivottavasti tämä viesti menee perille tähän viestintään, koska monet eh, varjoesittelijät korostivat juuri sitä, että tämä on tärkeää saada ihmisille tietoa tästä ohjelmasta ja sitten miten julkisia palveluja todellakin digitaalisesti parannetaan. Mutta sitten on yksi asia, jota toivoisin, että tehdään tutkimusta ainakin komission toimesta, on se, että kun tiedetään se, että Euroopassa on esimerkiksi lukutaidottomia ihmisiä yllättävän paljon, puhumattakaan ihmisiä, joista sanotaan digiorvoiksi, eli ihmiset, joilla ei ole tietokonetta, ei ole mahdollista käyttää näitä asioita, että jos julkiset palvelut ja kun julkiset palvelut, veroilmoituksen teko, terveyskeskukseen ilmoittautuminen, kouluun ilmoittautuminen tapahtuu digitaalisesti, niin tämä saattaa aiheuttaa aika vakavaa syrjäytymistä. Ja, ja sen takia on hyvä, hyvä tästä tehdä tutkimusta ja seurata, se, seurata tätä. Eh, edustaja Kallas kiinnitti tietosuojaa aivan oikein huomiota, mutta tietosuoja-asiahan on tässä AISA 2 ohjelmassa parlamentissa vastuulla libevaliokunnalla valiokunnalla ja tunnetusti libevaliokunta valiokunta perehtyy näihin, näihin asioihin erittäin huolellisesti. Ensi viikolla Strasbourgissa 11. päivää helmikuuta on tarkoitus keskustella eh, varjoesittelijöiden kanssa eh, luonnoksesta ja, ja tarkoitus on saada kolmas päivä maaliskuuhun mennessä luonnos valmiiksi. Kiitoksia kaikille mielenkiintoista keskustelusta. Thank you. Um... Kiitos. Seuraava esityslistan kohta on Antonio Lopez Isturis Maitin mietintö köysiratalaitteistosta. Ja annan puheenvuoron suoraan esittelijälle. Kiitos. Thank you. Uh, dear, oh, excuse me. Um, queridos colegas. Hyvät kollegat. Ensinnäkin tästä haluaisin esittää kiitokset monille, koska tämä on hyvin tekninen mietintö, joiden olen saanut hyvää apua tässä ja haluan kiittää sitä avusta, jota olen saanut. Haluan kiittää työstä ja tiedosta olemme saaneet. Tähän tulemme tekemään näitä tarkistuksia yhteistyökomission kanssa ja kaikkien Raun kanssa – on ollut hyvä, he ovat auttaneet kovasti. Tämä on hyvin tekninen kysymys, he ovat auttaneet jonnekin päätöksen tekemisessä. Ja on myöskin intressiryhmä, jonka jo mainitsin, ja myöskin, myöskin IMKon sihteeristöä haluan kiittää työstä se on tehnyt kysymys on teknisistä kysymyksistä ja on myös monia vaihtoehtoja. Tätä varten me saamme 42 tarkistusta. Monista niistä on keskusteltu eh, esittelijöiden kanssa ja, ja varsinainen kokouksessa 24. helmikuuta tullaan jatkamaan keskustelua. Haluaisin korostaa jotakin tarkistuksia, jotka minusta näyttävät hyviltä ajatellen keskustelua tätä valiokuntaa, tässä valiokunnassa ensinnäkin kokouksessa, joka meillä oli kolmas joulukuuta, jossa esittelin tämän mietinnön, siellä kävi selväksi, että on välttämätöntä saada aikaan – yhteinen linja, ajatellen nimenomaan lainsäädäntöpuitteita, ajatellen myöskin sitä, miten seurataan markkinoita. Ja tuon kokouksen jälkeen sieltä esittäneet äh, esittelijät, siis Vicky Ford ja Catherine Styler, samoin kuin varjoesittelijät, jotka ovat olleet mukana tämän köysalaitosta kysymys osalta olemme esitetään tarkistuksia, jotka liittyvät siihen, mitä ovat nämä toimenpanosäädökset niiden osalta. Toimenpanosäädösten osalta ajatellen menettelyä tämän osalta. Nämä ovat hyvin poleemisia keskusteluja, jotka ovat liittyneet tähän yhdenmukaistamiseen, joka ennen kaikkea koskee siis komissiota ja neuvostoa. Myöskin oikeusyksikkö on esittänyt varauksensa näiden osalta, joten on päätetty vetää pois tietyt tarkistukset, ja, ja katsoa sitten, mitä, mitä Lusi ja Kaferin ovat vahvistaneet nämä tarkastukset koskevat näitä toimenpanosäädöksiä ja kysymys on siis yhteistrategiasta tässä kysymyksessä toiseksi. Ranskalainen äh, sidosryhmä esitti tietyn vetomuksen, joka johti keskustelua, joka koski jarrujärjestelmiä, joka koskee näitä köysiratajärjestelmiä. Kysymys on taloudellisesta ja poliittisesta kysymyksestä. Ja nykyinen säädöksen asetuksen muoto kieltää teknisen kehittämisen yhdessä ja suosittelee muita samalla sektorilla. Komission tuella haluan kiittää erityisesti tästä, koska tämä erittäin mutkias kysymys, olemme löytäneet tekstin, joka kunnioittaa neutraaliuden, teknisen neutraalinen periaatetta, joka mahdollistaa sen, että kaikki toimivat voivat markkinoilla kehittää edelleen omaa tekniikkaansa ja kilpailla markkinoilla. 183 äh, tarkistun yhdessä äh, tämän kollegan kanssa, joka koskee tätä kysymystä. Ranskalaiset kollegat Chauvin ja kollega ovat, jotka olivat tänään täällä paikalla, mutta joiden kanssa puhun myös siitä, että saataisiin aikaan kompromissitarkistus. Haluaisin tehdä tämän selväksi, että kysymyksessä täytyy olla tekniikan, teknisen neutraalinen periaate, joka täytyy tätä kautta turvata. Parjoesittelijä Lucy Anderson esitteli tarkistuksia ja on ollut mahdollisuuksia keskustella hänen kanssaan tarkistusten sisällöstä. Ja niistä haluaisin korostaa sitä, joka koskee sitä, että kuluttajat saisivat enemmän tietoa, viittauksia verkkosivuihin eri tuotteista silloin, kun se on mahdollista, ja myöskin, että otettaisiin euroartiklan kolme osalta määräyksiä, jotka liittyvät siihen, mikä on yhdenmukaisuus Euroopan unionin säädösten mukaan, ja haluaisin kuitenkin kuulla Euroopan komission mielipiteen tästä kysymyksestä. Voit kommentoida sitä täällä tänään, ja myöskin haluan kiittää kommentoista ja selityksistä ja tarkistuksista. Olen voinut ottaa ne huomioon ja tulen tätä kautta valmistelemaan tätä kautta sitten myöskin sitä kokousta, jonka me pidämme varjostöiden kanssa 24. helmikuuta. Kiitos puheenjohtaja. Thank you, Lucy Anderson. Kiitos aika paljon, Lucy Anderson. Yes, asianryhmän nimistä. Uh, Kiitos oikein paljon kaikille, jotka ovat tehneet tätä työtä, erityisesti esittelijälle. Hän on tehnyt loista työtä Tämä ei ole ollut helppoa, koska jotkut tekniset kysymykset, oikeudelliset kysymykset ja tietty lobbaus, näihin piti tietenkin suhtautua, kuten Antonia on selittänyt. Olen hyvin kiitollinen hänelle. Olen kuunnellut, tai hän on kuunnellut tuolla tarkkaan huolenaiheitamme. Minun ei tarvitse paljon lisätä, hän puhui jo selkeästi, mutta yleisesti ottaen haluaisin sanoa, että tarkistukset, joita esitimme, missä on sellaisia kuten varovaisuusperiaatteen painottaminen ja se, että määritellään, ketkä ovat käyttäjiä. Olisi hyvä kuulla komission kantaja tähän. Halusimme vähän sanamuotoa muuttaa, jotta noudatettaisiin tuotteiden turvallisuusdirektiivitekstiä ja myös netissä esitettävä tieto. Ja lisäkuluttajasuojakysymykset olivat meille tärkeitä. Olimme allekirjoittamassa tarkistuksia, jossa haluttiin poistaa viittaukset täytäntöpanosäädöksiin. Suhtaudumme myönteisesti, vaikka emme allekirjoittaneet 130, varsinkin 183, joka liittyi kompromissimääritelmiin, joten meidän pitää vielä katsoa tarkkaan koko tarkistusten listaa, mutta minusta tuntuu, että paljon edistystä on saatu aikaan. En ole varma, voimmeko olla samaa mieltä ihan kaikista muiden tarkistuksista, joita ihan vasta pääsimme vasta tutkimaan, mutta varmasti meillä on aikaa tehdä lisätyötä viikkoina. Kiitos. Dani, oletko Emman tilalla? Uh, thank you very much. Uh, Kiitoksia oikein paljon. Niin, minä puhun Ulrika Trevisan puolesta, joka on ECR varjo joka valitettavasti voi olla päällä, täällä tänään. ECR pystyy tukemaan suurinta osaa tarkistuksista me arvostamme kovasti yhteistyötä varjoesittelijän ja esittelijän kanssa, kun tarkistuksia tehtiin niin, että teksti on kuluttajan suoja lainsäädännön mukainen, mutta tärkeää on myös se, että historialliset laitteistot ovat tämän asetuksen ulkopuolella ja niitä kattavat kansalliset Ähm, terveys- ja turvallisuusasetukset, koska ähm, näihin äh, historialliseen laittoiseen varaosia äh, saadaan vain erikseen tekemällä, niitä ei ole markkinoilla. Ja usein näitä laitteistoja äh, käyttävät amatöörit, mm, harrastajat tekevät sitä matkailijoita varten, emme haluaisin lisätä heille kustannuksia. Tässä tarkistukset ECRltä. Thank you. Sarantova. I had... Kuten tiedätte, olin kaksi päähuolenaihetta, jotka liittyvät tähän kysymykseen. Tuen näitä historiallisia laitteita ja niiden siis poissulkemista tämän astuksen ulkopuolelle. Kysymys oli markkinoiden seurannasta ja sen varmistamisesta, että tämä vastaisi tulevaa markkinaseurantasäädöstä. Olen tyytyväinen esittelijän työhön tässä ja siihen vakuutukseen, jonka komissio on antanut näistä kysymyksistä, enkä näe enää tässä nyt vain tarvetta enää puuttua tähän kysymykseen. Mutta <clears throat> ALDE-tarkistukset, anteeksi, tarkistukset eh, voi aiheuttaa ongelmia. Tämä on tekninen kysymys, jossa pyritään noudattamaan tiettyä sääntöjen kautta turvallisuutta, joten täytyy olla siis teknisesti neutraalin tämän asetuksen. Se ei voi olla asia, joka suosisi yksittäisiä tuottajia tai yksittäisiä jäsenvaltioita, ranskalaisia, saksalaisia ja muita. Kompromissit tai tarkistukset, jotka voisivat johtaa siihen, että menetetään tämä tekninen neutraalius, ovat sellaisia, että niitä pitää välttää. Odotan ilolla jatkotyötä esittelijän kanssa sen varmistamiseksi, että loppumietintö on hyvä kaikkien eurooppalaisten tuottajien kannalta. Ja lopuksi haluaisin esittää kiitokset esittelijälle erinomaisesta työstä, jota hän on tehnyt. Kiitos. Pascal's not here. Pascal ei ole täällä, joten tässä taisi olla viimeinen puhuja, niinkö? Rosa. Let me also, um... Minäkin haluaisin kiittää Antoniota. Hän on tehnyt loistavaa työtä. Ehkä pari sanaa puolaksi. Minä olen samaa mieltä siitä, että komission ehdotus on todella tärkeä. On tärkeää yksinkertaistaa sääntöjä ja selkeyttää sellaisia asioita, jotka olivat direktiivissä epäselvästi esitettyjä. Mukaan lukien tietyt menettelyt. Mutta kahta asiaa ehdottaisin. Ja ne ovat hyvin tärkeitä. Me näemme suuria muutoksia. Esimerkiksi talviurheilussa, jos puhutaan ainoastaan hiihtohisseistä, niin tämä rajoittaa liikaa. On muitakin mahdollisuuksia kuin hiihtäjät ja lumi, laskettelijat ja lumilautailijat. Kaikenlaiset sitten jotka liittyvät kaikkien ihmisten toimintaan, jotka talvista urheilija harrastavat. Me emme saisi rajoittaa tätä liikaa, vaan meidän pitäisi mahdollistaa uudenlaisten urheilulajien edistyä myös, kehittyä. Toinen seikka. Käysi ratalaitteistoista. En ole ihan varma, minkälainen lupamenettely on aina tarpeen rakennuslupia ajatellen. Pitäisi olla mahdollista, että saadaan lupa paikallisviranomaisilta sen sijaan, että lähdettäisiin monimutkaisempaan menettelyyn. Kiitos. Antonio, haluatteko käyttää vielä loppupuheenvuoron kommentoida kollegoiden puheenvuoroja. Kiitos. Yeah, thank you. Uh, thank you, Lucy. And, uh... Kiitos, Lucy. Ja kiitos näistä lähestymistä lähestymistavasta tarkistuksen 183. Ei välttämättä ole helppoa, mutta otan tämän huomioon. Ja tulemme keskustelemaan tarkistuksista, muista, joista puhuin yksityiskohtaisemmin. se täältä ovat tietyt pistolliset laitokset ovat poissa. Minä en halua niitä ottaa tähän mukaan, joten sama koskee myös liberaalikollegaani näistä hyödyllisistä kysymyksistä. markkinoiden seurannasta me odotamme direktiiviä, ja siitähän käydään keskustella, mutta Halusin mainita tämän kuitenkin ja halusin sopeuttaa tätä, tätä tulevaisuutta varten tätä tekstiä. Tekninen neutraalius, sen sanoin jo kommentissani, että jos käydään mitään keskustelua näiden osalta, niin että halutaan muutoksia nyt kaikki ranskalaisten kollegojen kanssa. Tekninen neutraalius on se, mikä täytyy tässä taata. tämä on minulle sellainen asia, joka on ehdoton raja se pidän kiinni. Yksityiskohdat, mitä vihreiltä tuli näitä yksityiskohtia, urheilu, laitteista. Mitä täytyy selkittää vaikutusala? Mitkä ovat ne laitteet, joita tämä todella koskettaa, jota, siis mitä tässä nyt pyritään säätelemään. Totta kai olen avoin käymään keskustelua. Sano. Tiedän, tiedän. Kommentti kuulunut kulkeille. Mutta meidän täytyy todellakin katsoa tätä, kun puhumme. Siis tästä 24. päivä. Ja odotan, haluaisin kuulla myös, mitä komissiolla on sanottavana tästä. tein jotakin kommentteja kysymyksiä määritelmistä. Yhdessä artiklassa oli määritelmä, haluaisin kuulla siitä, koska tämä on myös asia, joka koskettaa joitakin kollegoja. Haluaako komissio äh, kommentoida tätä määritelmäkysymystä? Uh, thank you. So, uh... Kiitoksia. Voimmeko kommentoida tarkistuksia? No lyhyesti, lyhyesti. Äh. No, ihan nopeasti. Kiitoksia tarkistuksista. Jotkut niistä äh, aiheuttavat jotakin ongelmia. Tämä, e, äh, tämä ennaltaehkäisyperiaatteen, varovaisuusperiaatteen käyttöönotto. Tämä on asetus, jossa varovaisuusperiaate jo on, ja sekannus saattaa johtua siitä, että kaikki määräykset vaativat velvoitteita, ja tuottajat ja markkina valvojat voivat sanoa, että mitkä velvoitteet johtuvat varovaisuusperiaatteesta, mutta kaikki nämä turvallisuuskysymykset on jo katettu. Sitten määritelmästä. Määritelmä, joka meillä on, liittyy tähän tyyppitarkastustodistukseen. Meillä ei pitäisi siinä, siinä ei oikeastaan ole määritelmää. Siinä meillä on sääntöjä, jotka löytyvät jo artikloista ja liitteestä jossa on tämä EU äh, tyyppitarkastustodistus ja sen takia kaikki, äh, mitä tähän liittyy, on jo huomioitu. Me haluaisimme myös kiinnittää huomiota tarkistukseen 153, jossa me haluaisimme pitää tekstin sellaisena kuin se on, koska tarkistus 153 ehdottaa, että viitattaisiin äh, näihin äh, turvakom, äh, näihin tähän ähm, köysiratalaitteistoon, mutta turvakomponentteja täytyy olla myös tässä mukana. Sitten jo asiakohdasta 143-141. Sitten yleiset äh, huomiot, kuten tarkistuksessa 143. Meidän on muistettava, että tässä asetuksessa on kyse kuljetusfunktiosta, joten tällainen ylläinen viite voi aiheuttaa sekannusta verrattuna siihen, mitä asetus kattaa. Ja tarkistuksessa 173, jos on CE-merkinnästä kyse, alajärjestelmiä, osajärjestelmiä arvioidaan ja ne pitäisi CE-merkitä. Tarkistus 141 laajentaa näiden vaatimusten soveltamisala tätä ei nostettu esiin, kun ehdotusta valmisteltiin, koska se, mitä tässä tarkistuksessa on, on se, että huomioidaan tilanne, jolloin köysiratajärjestelmässä syttyy tulipalo. Se, mitä ehdotetaan, on, että köysirata laitteisto pitäisi arvioida, kun on tulipalo. Joten tämä kyllä laajentaa huomattavasti vaatimuksia tarkistuksesta 82 ja 83. Me kannatamme tarkistusta 183. Ehkä jos on viittaus tähän ajoneuvoon, mutta 183 takaa tämän teknologisen neutraaliuden. Kiitoksia oikein paljon. Me olemme valmiita antamaan lisäselvennyksiä, jos niitä pyydetään. Thank you for that clarification. Kiitos näistä lisäselvityksistä. Kiitos kaikille tehdystä työstä. Äänestämme 17. päivä maaliskuuta. Käsittääkseni samana päivänä, kun äänestetään näistä kaikista kolmesta. Samantyyppinen aikataulu, niinkö? Anteeksi, nämä kolme asiaa minun, Katrin Steilerin ja teidän äänestetään huhtikuussa. Me olemme hiukan jäljessä, mutta jos on rinnakkaisia kysymyksiä, voisimme yhdessä kolmikantaneuvotteluissa niistä huolehtia, erityisesti mitä markkinan valvontaan tulee. Joten te toimitte nyt etunenässä. Seuraava esityslistan kohta on talouden ohjausjärjestelmän uudelleen tarkastelu, tilannekatsaus ja haasteet. Meillä on luonnos Ekon valiokunnan mietintö. Siellä Pervans Veres on esittelijä ja meillä Karl Peltz on valmistelija. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, että voin esille tämän lausunto luonnoksen ja olen iloinen siitä, että tämä keskustelu ei nyt tällä tapahtunut ensimmäistä kertaa, Anne Varjo Estelen kanssa oli jo ensimmäinen ajatusten vaihto tästä asiasta ja ehkä, ehkä tätä kautta saamme nyt luonnos sen lausunnossa sellaiseksi, että voin ottaa huomioon heidänkin näkemyksensä, mitä tulee rakenteeseen ja mitä tulee sen suuntaan. Minä lausunnot tietysti ovat rajallisia, saatan käyttää vain yhden sivun, mutta nyt aikaa on sitten rajallisesti käytössä. Ajatellen sitä, miten keskustelu asiasta on lykkääntynyt. Tämä aihe on erittäin tärkeä, mutta ja otan nyt muutaman kohdan esille siitä, miksi valitsin tällaisen rakenteen ja mitkä ovat tavoitteet, joita halutin, halusin tällä ottaa esille tässä lausuntoluonnoksessa. Ensinnäkin kriisi on osoittanut minusta selvästi sen, että jäsenvaltioissa eri tavoin on reagoitu kriisiin, mutta ongelmia on noussut kuitenkin esiin ja on sellaisia tendenssejä, jotka ovat olleet kestäviä Yksi tärkeä havainto on se, että jäsenvaltiot, me kaikki olemme se riippuvaisia siitä, että se sellainen väline, jolla voidaan saavuttaa tavoitteet, esimerkiksi talouspolitiikan koordinaation lisäämisen myötä, niin että vahvistamme sisämarkkinoiden ohjausta. Kuten kollegat muistavat, tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun puhumme tästä aiheesta. Tästä aiheesta on ollut aiemminkin mietintö, Siksi haluaisin pyytää, että välttäisimme eh, päällekkäisyyttä ja katsoisimme, mitä asioita tuossa mietinnössä on hyväksytty niin, että emme toistaisi sitä, mitä olemme sanoneet aiemmin. Tämän lausunnon luonnoksessa sanoisin, että eh, syksyllä komissio esitteli täysistunnossa uutta talousohjauksen perustaa, ja tähän sisältyy kaksi aihekokonaisuutta. Toinen oli talouden aikataulun vahvistaminen niin, että on tiukempaa unionin valvontaa. Tähän liittyy myöskin EUn 2020 strategiassa olevat tavoitteet. Ja tähän tässä viittasin myöskin omassa lausunnossa ensimmäisessä kohdassa. Ja toinen asia, tavoite, joka nousi esiin, on sitten eurovyöhykkeen vakauden turvaamiseen liittyvät toimenpiteet. Olen sitä mieltä, että meidän tässä lausunnossa on ennen kaikkea puhuttava sisämarkkinoiden vahvistamisesta ja olisi pystyttävä esittämään sellaisia ehdotuksia, jotka koskevat nimenomaan sisämarkkinoita. Ehdotukseni olisi, ja tästä varmasti päästään yksimielisyyteen, että se, että olisi kourin tuntuvaa kehitystä, tarvitaan sitä, että yhteismarkkinat ovat selkeämmät ja että niitä koskee tiukempi avoimempi ohjaus ja tämä merkitsee sitä, että on olemassa ennakoitavat puitteet, joiden pohjalta voidaan katsoa sitä, miten jäsenvaltioiden toimien kielteiset ja myönteiset tulokset voidaan, niitä voidaan tarkastella, siis nämä puitteet ole sellaiset. Näissä puitteissa on tiettyä lisäarvoa, joka varmastikin tulee parantamaan äh, sitä kokonaiskuvaa, jonka haluaisimme saavuttaa. Nyt äh, pyytäisin komissiolta, että se vuosittain valmistelisi kertomuksen sisämarkkinoiden integraatioiden ajankohtaisesta tilanteesta ja pyytäisin kollegoita tukea tähän pyytöön siihen, että tämä kohta jäisi tähän lausuntoon. Olen vakuuttunut siitä, että yhtenäisten markkinoiden ohjausjakson täytyy seurata Euroopan talouden ohjausjaksoa. Ja tämä siis on rakenne. Tämä on se rakenne, joka tässä on. Ja säännöllinen arviointi varmistaisi sen, että voisimme todellakin katsoa sitä, mitkä ovat esteet, mitkä ovat ne asiat, joissa on jääty jälkeen, mitä ovat puutteet, ja voitaisiin tehdä asianmukaisia suosituksia. Minun tavoitteeni on se, että voisimme todellakin rakentaa sellaista, mikä voisi olla hyödyllistä meille kaikille. Lausuntoluonnoksessa on myöskin puhunut siitä, mikä on demokraattisesti vastuuta kantavien tahojen roolista, että niitä, sitä pitäisi vahvistaa. Ja lausunnonnoksessani on mainittu se, että on olemassa toimia, jotka liittyvät siihen, mm, että niitä pitäisi saada aikaan jäsenvaltioiden tuella sitä, että saataisiin voimakkaampaa, avoimempaa sisämarkkinoiden ohjausta ja että tähän voitaisiin vaikuttaa, tällä tavalla voitaisiin vaikuttaa myöskin siihen, että esteet ja rajoitukset pienenisivät niin, että todellakin voitaisiin tehokkaammin ja tulokkaammin, tuloksekkaammin hyödyttää näistä neljästä vapaudesta syntyviä mahdollisuuksia. Tässä oli yhteenvetoni ja odotan mielenkiinnolla, mitä varjostelijat ja muut sanovat. Kiitos. Nikola Tanti. Tarant. Presidente, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia valmistelijalle, joka esitteli oikein hyvän lausuntoluonnoksen ja suurilta osalta voimme sitä tukia. tukea. Minä haluaisin kommentoida muutama asia, jotka nousivat esiin, myös muutamia ehdotuksia, joista sitten teemme tarkistuksia tietenkin läheisessä yhteistyössä valmistelijan kanssa, jota kiitän tässä yhteydessä. Tämä keskustelu tulee erittäin tärkeässä vaiheessa, koska me olemme tilanteessa, jossa meillä on ollut komission ensimmäiset toimet, joissa on tulkittu eri tavoin eurooppalaista talouspolitiikkaa ja tiedonannossaan investoinnista ja joustavuudesta kolme prioriteettia on määritelty, nimittäin että määrärahoja vapautettaisiin investointeja vaiheen, että investointien tulisi tapahtua reaalitaloudessa muun muassa, jotta voitaisiin saada aikaan uutta taloushallintoa. Meidän täytyisi asettaa itsellemme nämä tavoitteet, jotka komissio jo ensi on ensimmäisenä kuukausina, kuukausina antanut. Tämä sitä lausuntoluonnoksessa se huomioida mahdollisuus yhdistää taloushallinto sisämarkkinoiden toimintaan. Me olemme liian usein näinä vuosina nähneet sen, että taloushallinnon ja reaalitalouden välillä on liikaa etäisyyttä. Ja komissio eh, näinä eh, ensimmäisenä kuukausinaan on tämän asian asettanut keskiöön, ja koska meidän tehtävänämme on huolehtia sisämarkkinoista, meidän täytyisi nyt yhdistää taloushallinto sisämarkkinoihin. Eh, ja siksipä tuemmekin tätä ehdotusta jonka esittelijä tekee tässä lausuntoluonnoksessaan, eli että otettaisiin uudelleen käyttöön vuosikertomus sisämarkkinoiden integraatiosta tässä eurooppalaisessa ohjausjaksossa ja siinä olisi suosituksia, alakohtaisia suosituksia. Mielestäni tämä on erittäin hyvä ehdotus. Äh, yhteistyön nimissä haluaisin korostaa muutamia asioita. Ensinnäkin tämä investointisuunnitelma, jonka komissio on hyväksynyt, on erinomainen mahdollisuus kehittää sisämarkkinoita. Joten minun mielestäni olisi hyvä mainita se, että uudessa julkisessa taloushallinnossa kiinnitettäisiin erityisesti huomiota sisämarkkinoiden vahvistamiseen. Se on ainoa eh, tapa saada aikaan todellista kasvua ja kilpailukykyä suhteessa maailmanlaajuisiin markkinoihin. Ja eh, meidän pitäisi myös korostaa sitä, kuinka osa investoinneista voitaisiin kohdistaa todellakin siihen, että vahvistetaan ja saatetaan täytäntöön sisämarkkinoita. Ajattelen tässä eh, digitaalisia kysymyksiä, infrastruktuuria, palveluja, startup-yritysten tukemista mm, ja teollisuuden uudelleen käynnistämistä. Nämä ovat eh, asioita, joissa eh, asioita, joilla voisimme todellakin yhdistää reaalitalouden eh, eh, talous- ja eh, rahoitushallintoon. Sitten tämä lauseke investoinneista, joka löytyy komission tiedonannossa joustavuudesta, niin siinä voitaisiin kyllä pyytää, että otettaisiin huomioon se, että sisämarkkinat – voi olla investointien kohde, kohdistettujen investointien kohde. Ja voitaisiin ehkä jotenkin viitata näihin tähän joustavuuslausekkeisiin, josta komission tiedonannossa puhutaan. Ja Eurooppa 2020 strategian puitteissa olisi tärkeää keskiöön asettaa yhteys reaalitalouden ja taloushallinnon välillä, taloushallinnon ja sisämarkkinoiden välillä. Tämä ei saa jäädä 2020-strategian mm, mm, reunamille, vaan sen olla yksi sen peruspilareista, joihin me IMKO-valiokunnasta voimme panostaa ja tällä tavoin vahvistaa sisämarkkinoita ja uudelleen käynnistää ne mm, mielelläni autan valmistelijaa muiden varjoesittelijöiden kanssa, jotta voisimme huomioida nämä asiat. Valmistelija on tehnyt erittäin hyvää työtä ja ehkä voisimme päästä yhteisymmärrykseen ja silloin voimme tuoda erittäin hyvän panoksen ekovaliokunnalle niin, että se huomioisi meidän näkökohtamme. So... Kiitos Nikola. Olen varjoesittelijä ja nimissä kiitos oikein paljon jälleen kerran esittelijälle. Hän on tehnyt valtavasti töitä, jotta voidaan huolehtia siitä, että tässä keskitytään juuri sisämarkkinaulottuvuuteen. Se, mihin tässä pyrimme nyt, on se, että pyritään saamaan sisämarkkinoiden potentiaalia käyttöön. Tiedämme, että monet sisämarkkina-aloitteet voivat auttaa – kilpailukyvyn edistämisessä saman aikaan talouskasvua, taloudellista hyötyä ja työpaikkoja. Lisäksi tiedämme, että usein on vähän viivettä aloitteen ja täytäntöönpanon välillä ja tavoitteena käsittääkseni, näin olen ymmärtänyt ja esittelijä myös, mm-hmm katsoa, voitaisiinko tämän vuosittaisen taloushallinnon tarkastelusyklin kautta katsoa myös sisämarkkinoiden hallintoa. On tietenkin muistettava, että sisämarkkinoilla on kyse markkinoilla toimijoista, yrityksistä ja kuluttajista. Toisella puolen taas julkisesta puolesta taloutta, ei yrityksistä ja kuluttajista, mutta se mihin me nyt pyrimme on, että katsottaisiin, miten jäsenvaltioiden aloitteet täytäntöönpanossa ovat jääneet vähän jälkeen. Yksi esimerkki, palveludirektiivi. Vuonna 2012 sanottiin, että tästä voitaisiin saada lähes prosentti lisäkasvua, 0,8 prosenttia. Ja täyden täytäntöönpanon kautta saadaan yli prosentti pekoten kasvua. Yhden direktiivin kautta siis. Eli voidaan katsoa, miksei tätä täytäntöönpanna osana taloushallintopakettia. Siinä olisi tämä järkeä. Joten haluaisin todella keskittyä tässä täytäntöönpanon sisämarkkinalainsäädännön täytäntöönpanoon. Tämähän on juuri se seikka, se tarvittaisiin jäsenvaltioiden toimia. Jos hyväksytään lainsäädäntö, joka koskee sisämarkkinoita, on huolehdittava täytäntöönpanosta, ja jos täytäntöönpano ei toteudu, miksi ei toteudu, onko täällä vaikutuksia, joita ei toivottu ja niin edelleen. Kohta kuusi tässä tekstissä. Minä sanoisin kyllä vuosittainen sisämarkkinoiden täytäntöönpano raportti. Integraatio mielestäni ei ole tässä oikea sana, kun meidän tulisi katsoa, miksi ei ole täytäntöönpantoja. Komissio on sanonut työohjelmassaan omissa visioissaan, että täytäntöönpano on ihan keskeisin osa heille. Eli noudatetaan nyt tätä esimerkkiä. Ja lyhyesti vielä kohtaan neljä. Valmistelija hyvin innokkaasti kirjoittaa, että taloushallinnon pitää olla kumppanuutta kansallisen hallituksen ja EUn toimielinten välillä. Samalla tapaa tarvitaan kumppanuutta ja omistajuutta kansalliselle tasolle paremman täytäntöönpanon osalta sisämarkkinahallinnosta. Eli vähän varovaisia pitäisi ehkä olla siinä, että mm-hmm ei saada liikaa tässä sitä, että ajetaan omia etuja. Tarvitsemme suosituksia, jotka ovat riippumattomia, eli tämä reiluuskysymys jäsenvaltioiden kesken. Eli ehkä tähän tarvitaan sellaista sanamuotoa vähän, että sanotaan, että kyllä kuullaan, mutta ilman, että menetetään riippumattomuus suositusten takaa. Tässä keskeisimmät ajatukseni. Mielelläni teen kanssanne yhteistyötä. Kiitos. Seuraava. Ulla Tönes Alderyhmästä. Um, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää lausunnonlaatijaa hyvästä työstä. Me kaikki varmaan olemme yhtä mieltä siitä, että sisämarkkinat ovat Euroopan unionin selkäranka ja päätekijä kasvun aikaansaamiseksi, kuten myöskin puheenjohtaja mainitsi. Siksi tärkein tehtävämme on katsoa, miten talouden hallinnon, hallinto voi vaikuttaa niin, että saadaan hyvin toimivat sisämarkkinat. La, valiokuntamme lausunto antaa arvokasta lisää loppumietintöön, samoin kuin työllisyysvaliokunnan äh, lausunto tuo myöskin tärkeitä havaintoja mukaan. Haluaisin käyttää tilaisuutta muutaman asian korostamiseksi, jotka ovat mielenkiintoisia tässä lausunnossa, joka nyt on käsiteltävänä. Haluaisin korostaa sitä, että meidän täytyy pysyä uudistusten linjalla. Olen kuunnellut joitakin jäseniä, jotka ovat sanoneet, että he voivat nähdä mahdollisuuksia siinä, että lisättäisiin joustavuutta taloudellisiin puitteisiin, että saadaan aikaan lisää kasvua. Tämä minusta ei ole tie eteenpäin. Me emme voi löyhentää otetta nyt. Uudistukset toimivat, vajeet ovat alenemassa ja Eurooppa hitaasti, mutta tehokkaasti on ottamassa askelia ulos kriisistä. Minusta me tarvitsemme parempaa maakohtaisten suositusten noudattamista. Talouden hallinnolla ei ole arvoa, jos jäsenvaltiot eivät suostu noudattamaan komission suosituksia. Yksi tapa, jolla voitaisiin varmistaa parempi noudattaminen, olisi omistajuuden lisääntyminen eri suositusten osalta niin, että kansalliset parlamentit kokisivat tällaista omistajuutta. Toinen erotus voisi olla yhdistää pääsy Junckerin investointisuunnitelman tukeen saamisesta niin, että siis siihen, että noudattaisiin näitä suosituksia, joita komissio tekee. Tämä saattaa olla hiukan ristiriitaista, mutta se voisi olla tehokasta. Olen myös sitä mieltä, että meillä pitää olla voimakkaampi viittaus PK-yritysten merkitykseen. Ne ovat suurin kasvun ja työpaikkojen luomisen potentiaali sisämarkkinoilla, joten meidän täytyy hyvin paljon keskittyä tähän potentiaaliin. Meidän täytyy myös keskittyä niihin alueisiin sisämarkkinoilla, jotka antavat eniten lisäarvoa. Ajattelen tässä digitaalisia sisämarkkinoita, joka on meille yksi keskeinen prioriteetti, josta juuri kävimme hyvän keskustelun Nämä olisivat minun kommenttini ja odotan mielenkiinnolla jatkoyhteistyötä tämän lausunnon parissa. And Dennis is not here. Dennis ei ole täällä tänään. Hän on kuen varjoesittelijä. Pascal Vihreiden nimissä. Haluatko kommentoida? Pascal Durand. Oui, merci, madame Très, très brièvement, parce que... Kiitoksia puheenjohtaja, ihan lyhyesti. Haluaisin kiittää esittelijää tietenkin hänen tekemästään työstä. Haluaisin myös korostaa tarvetta, että meillä olisi vähän tällainen osallistavampi lähestymistapa. Ottaisimme kaikki toimijat mukaan ja parlamentilla on uusia toimivaltuuksia tässä, joten kyllä olemme samaa mieltä ja olemme iloisia siitä, että esittelijäkin näin ajattelee. Tietenkään en voi mennä kaikkiin yksityiskohtiin, mutta työstän itse tätä samaa asiaa Afkossa. Olen varjoesittelijä tästä aiheesta siellä. Ja kansallisten parlamenttien mukaanottaminen on erittäin tärkeää, mutta minulla on periaatteellinen kysymys tässä nyt sisämarkkinoista. Ja vaikutelmani on se, että Euroopassa äh, lasketaan, huomioidaan vain pikkuasioita eikä katsota niinkään äh, pitkälle äh, se, mitä, mitä tulee sisämarkkinoihin, niin se, mitä täällä parlamentissa on tehty, mukaan lukien julkiset markkinat, sosiaaliset ja ympäristökriteerit, niin tässä on kyse tasapainosta. Ei EU voi toimia, jos se menettää tuon tasapainon sen välillä, että se katsoisi pitkälle ja samanaikaisesti ratkaisisi velka- ja vajeongelman. Joten tämä nyt ehkä erottaa meidät, tai en tiedä erottaako se, mutta meidän pitäisi ainakin keskustella siitä, että voisimme varmistaa, että me äh, ryhdy vain viilaamaan teknisiä pikkukysymyksiä ja unohdamme äh, pitkän aikavälin kysymykset. Tietenkin tämä on nyt ihan liian monimutkainen asia, että voisimme sitä tässä nyt käsitellä. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä vai voinko antaa valmistelijalle puheenvuoron? Olkaa hyvä, loppupuheenvuoro. Kiitos. Kiitos kollegoille havainnoista ja ehdotuksista. Olen iloinen todellakin vilpittömästi siitä siksi, että yhden sivun laajuus rajoittaa kovasti sitä, että kaikkea voidaan käsitellä. Ja on tärkeää, että tämä on merkitystä myöskin valiokunnan, itävaliokunnan kannalta, mutta tälläkin tärkeää ottaa huomioon sisämarkkinoiden yhteys näihin toimenpiteisiin on tärkeää, että tutkitaan sitä, että suojellaan näiden johdonmukaisuutta. Mitä tuli sitten tähän investointisuunnitelmaan, sen korostamiseen, siitäkin olin yhtä mieltä, mutta haluan maksimaalisesti tukea puheenjohtajan mielipidettä siitä, että täytyy keskittyä kovasti siihen, että kaikki uudet ehdotukset, että ensin katsotaan sitä, mitä on ollut aiemmin, minkälaisia minkälaisia direktiivejä on hyväksytty ja miten ne ovat toteutuneet ja mikä on sitten ollut syy siihen, jos on ollut esteitä sille, miten nämä direktiivit ovat toteutuneet ja miksi odotukset esimerkiksi PKTn eh, osalta ei ole saatu niitä tuloksia, joita on odotettu, joten toimeenpanon korostaminen on tässä erityisen tärkeää. Minusta kumppanuutta todellakin tarvitaan jäsenvaltioiden ja EUn toimielinten välillä, ja tämä ei voi olla mitään pakkokumppanuutta tietenkään, vaan sen täytyy olla kuulemiseen perustuva, lähes, kuulemiseen perustuva lähestymistapa, joka tässä käytetään, joka on avoin ja joka perustuu suosituksille, esimerkiksi maakohtaisille suosituksille, jotka ovat sellaisia, että jäsenvaltiot niitä maksimaalisesti myöskin tukevat. Tärkeää mukana on myöskin, että mukana on myöskin Euroopan parlamentti, joka on mukana yhteistyössä tässä, ja minusta parlamentilla voisi olla nimenomaan valvonnan vuoksi oma roolinsa ja nimenomaan demokraattisuuden vuoksi roolinsa. Mitä olen myös yhtä mieltä siitä, että sisämarkkinat ovat talouden selkäranka ja odotamme siltä kasvua. Ja siksi on todellakin tärkeää, että on uudistuksia, sellaisia uudistuksia, jotka edistävät kasvua ja työpaikkojen luomista. Todellakin valitettavasti on ikävää se, että maakohtaisten suositusten toteutuminen on hyvin alhaisella tasolla, noin 10 prosenttia. Tämä ilmiselvästi johtuu siitä, että jäsenvaltiot eivät koe omikseen riittävässä määrin näitä suosituksia ja niillä on paljon tehtävää kysymys pelkästään siitä, miten jäsenvaltiot ottavat tämän vastaan, vaan myöskin on tehtävää siinä, että muokataan, muovaillaan sellaisia suosituksia, jotka palvelevat tätä tarkoitusta, ja jotka ovat myös sellaisia, että niitä voidaan seurata, jossa jossa vastuuta kantavat kaikki osapuolet, siis komissio on siinä, miten se tekee näitä ehdotuksia, ja jäsenvaltioiden siinä, miten se ei tässä kantaa vastuun siitä, miksi se ei ole, jäsenvaltiot kantaa vastuun siitä, miksi se ei ole pystynyt panemaan toimeen näitä ehdotuksia, miksi se on halunneet panna niitä toimeen. Minusta on tärkeää, että digitaalisilla markkinoilla on erityinen merkitys. Olisin halunnut hiukan äh, vetää rajaa tässä lausunnossa aiempaan äh, miet- mietintöön, mutta jos tähän nyt tulee samantyyppisiä ehdotuksia, niin totta kai olen avoin sille, että käymme niistä keskustelua. Edustaja Pascal Duranille sanoisin, että totta on, että sisämarkkinoiden äh, yhdentäminen on asia, joka palvelee pitkän tähtäyksen etuja. On tärkeää pitää tasapainoa yllä tässä mielessä ja on otettava mukaan tähän kaikki ne, jotka pystyvät tekemään hyödyllisiä ehdotuksia mutta ei niin, että kysymys olisi pakosta, vaan siitä, että kysymys olisi mahdollisuuksista ja siitä, että pyritään samana maksimaalista yhteistyötä. Minusta nämä ehdotukset kaikki ovat sellaisia, että ne varmastikin tarkistusten muodossa tulevat osaltaan edistämään sitä, että tämä lausuntoluonnos on sellainen, että se heijastelee meidän kaikkien yhteisiä kantoja. Olen avoin tarkistuksille ja haluankin kiittää puheenjohtajaa. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Määräaikatarkistusten jättämiselle 11. helmikuuta puolelta päivin. Kaikki lähtevät heti kirjoittamaan niitä. Kiitos jälleen kerran tästä tekemästänne työstä. Tässä olivat tämän päivän asiat. Yksi asia voitaisiin mainita. Komissio oli kysynyt, voitaisiinko järjestää tapahtuma kuluttajakeskusten kymmenvuotispäivän juhlistamiseksi. Se haluttiin hoitaa parlamentissa, mutta meidän on vielä selvitettävä tätä, kun parlamentissa on uudet turvamääräykset. Kun tiedämme vähän enemmän, kerromme teille kaikille tästä lisää. Kaikki varmasti seuraavat tätä, miten voidaan hoitaa näitä tapahtumia parlamentissa tällä hetkellä. Kiitos oikein paljon.